Dear colleagues. Arvoisat kollegat, pyydän teitä istutumaan. I'm going to chair in French, so if you... Aion johtaa puhetta ranskan kielellä, joten jos tarvitsette kuulokkeet, niin nyt on sopiva hetki laittaa ne päähän. Je voudrais d'abord euh, saluer... Haluaisin ensin toivottaa tervetulleeksi komission jäsenehdokkaan tähän kuulemistilaisuuteen, joka on ensimmäinen ympäristövaliokunnassa. Meillä on mahdollisuus kuulla kahta komission jäsenehdokasta ja yhtä vara ehdokasta. Tämä on yksi suurimmista tilaisuuksista parlamentissa tällä vaalikaudella. Tämä on merkittävä, merkittävä tilaisuus symboliarvoltaan. Nämä aiheet tässä valiokunnassa käsiteltävät aiheet ovat äärimmäisen tärkeitä. Ne kuuluvat siis myös teidän salkkuunne. Tehtävänanto kirjeessänne, jonka saitte von der Leyenilta, Nostetaan esille luonnollisesti terveyskysymykset, syövävastainen suunnitelma ja elintarviketurvallisuus, syrjäytymisen vastainen taistelu, toimintasuunnitelma tilalta ruokapöytään, monet muut aiheet, jotka tänään varmasti nousevat esille. Jos sallitte, komission jäsenehdokas, esittäisin yhden kommentin ennen kuin annan teille puheenvuoron ja ennen kuin selitän, miten menettelemme. Valiokunnan jäsenistön enemmistö, jonka kanssa olen tässä jokuisen päivän käynyt näkemysten vaihtoa, kun olemme saaneet teidän kirjalliset vastauksenne, voi varsin laajasti yhtyä näkemykseen, nimittäin siihen, että terveyskysymyksiin tarvitaan vielä täsmennyksiä, konkreettisia sitoumuksia ja äh, selkeästi äh, myös kommenttejanne henkilökohtaisesta elämästänne, henkilökohtaiselta uraltanne. Sitten vastaukset, jotka liittyvät elintarviketurvallisuuteen. Näitä vastauksia äh, arvioitiin ja pidettiin paljon epämääräisempinä. Me olemme kuulleet maatalouskomissaaria, ja häntä pidimme aivan erityisen epäselvänä hänen vastauksensa osalta ja nyt odotamme, että kuulemme teiltä täsmällisempiä vastauksia teille esitettyihin kysymyksiin, joita tämä valiokunta siis teille esittää. No sitten järjestelyt. Koordinaattorit ovat hieman vielä täsmentäneet tätä järjestelyä puolitoista minuuttia maksimissaan. Jokaisella on aika esittää kysymys ja sitten kaksi minuuttia komission jäsen ehdokkaalla on vastausaikaa. Sitten 45 sekuntia enimmillään eh, jatkokysymykseen. Ja korostan vielä sitä, että meiltä on pyydetty sitä, että jatkokysymykset todella olisivat jatkokysymyksiä. Eli ovat ikään kuin jatkoa jo esitetylle kysymykselle niin, että äh, pyydetään täsmentämään kysymyksiä, eikä suinkaan niin, että nostetaan esille uusia aiheita. Teillähän on vain yksi minuutti aikaa sitten vastata ja jatkokysymykseen 45 sekuntia. On hyvin vaikeata käsitellä uusia aiheita enää äh, tässä vaiheessa. Pyydän teitä siis kunnioittamaan tätä järjestelytapaa. Anna nyt puheenvuoron komission ja sen ehdokkaalle 15 minuutin ajaksi. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Hyvä puheenjohtaja. Arvoisat Envia Agri-valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulle on suuri kunnia olla täällä tänään demokraattisesti valittujen Euroopan kansanlaisten edustajien edessä. Ja sallikaa, että sanon ensin muutaman sanan sen omalla kielelläni kreikaksi. να Minulle on suuri kunnia olla täällä komission jäsenehdokkaana. Me kaikki tiedämme, että terveyskysymykset ovat kaikille kansalaisille äärimmäisen tärkeitä heidän jokapäiväisessä elämässään. Tämä on minun kompassini päivittäisessä työssäni, jos, eh, jos minut vahvistetaan tähän tehtävään. Hyvät ystävät ja kollegat, Euroopan kansalaiset odottavat sitä mielenrauhaa, jonka, te, jonka ter, terveydenhuolto, jota, joka on saatavilla, ja turvallinen ruoka ja suojelu tautiepidemioita vastaan antaa. He ansaitsevat tämän. Me tar- meillä on eräs maailman korkeimmista eläin- ja kasvi eh, terveyden tasoista ja eräs edullisimmista ja helpoimmin saatavista ja korkeatasoisimmista terveysjärjestelmistä. Ursula von der Leyen haluaa, että Euroopan unioni pyrkii pääsemään eroon epätasa-arvosta ja, vielä muutakin. Meidän sukupolvellemme Eurooppa oli rauhan hanke, vaurauden hanke ja yhtenäisyyden hanke. Lapsillemme Euroopan pitää olla paljon enemmän. He kertovat meille hyvin selvästi, että he haluavat elää terveellisemmässä ympäristössä, vihreällä ja kestävällä planeetalla. Olen viettänyt koko elämäni julkisen hyvän palveluksessa – ja minut on valittu kansalliseen parlamenttiin kolme kertaa. Ja olen myöskin ollut Euroopan neuvoston yhteiskokouksen jäsen ja olen työskennellyt 27 vuotta lasten ja nuorten parissa kliinisenä psykologina julkisissa sairaaloissa. Olen siis tehnyt mielenterveystyötä ja näin tiedän ihan ensikäden tietona, miten tärkeä on hyvä terveydenhuoltojärjestelmä. Ja meidän yhteinen terveytemme riippuu jokaisen kansalaisen terveydestä. Mutta tämä ei vielä riitä. Se riippuu myöskin meidän planeettamme terveydestä. Olen täällä tänään ja olen valmis sitoutumaan kaikella energiallani, kaikilla tiedollani ja kaikki, kaikilla taidoillani näiden eurooppalaisten asioiden edistämisessä terveyskomissaarina tulevina viitenä vuonna. Hyvät ystävät, terveys on osa-alue, jossa Euroopan unionin tulisi pyrkiä enempään. Me emme voi tyytyä siihen, mitä olemme saavuttaneet. Me näemme ilmastonmuutoksien ja teknologian muuttuvan ja, ja väestönmuutoksen, jotka muutavat elämäntapaamme. Meidän täytyy johtaa muutosta terveeseen planeettaan ja digitaaliseen maailmaan. Kaikki nämä seikat vaikuttavat meidän eh, eh, sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteemme, talouskasvuumme ja kilpailukykyymme. Me voimme hoitaa ne, nämä asiat eh, vain, jos Meillä, me puhumme yhteisestä terveydestä ja terveydestä kaikille. Green Deal on holistinen lähestymistapa tähän kaikkeen. Siinä hyvä terveys ja, ja kehtä, kestävä, edullinen, turvallinen ruoka on siinä keskiössä. Ja myöskin nolla saaste periaate on siinä keskiössä. Olen iloinen siitä, että työni elintarvike turvallisuuden, eläinten hyvinvoinnin ja kasvien terveyden parissa on merkittävä osa tätä agendaa ja olen, odotan innolla tätä työtä ja eh, tilalta eh, ruokapöytään strategian toteuttamista. Ja meidän täytyy toimia niin, että kaikki elintarvikeketjun osaset asettavat sosiaalisen inkluusion eh, keskiöön. Nämä ovat haasteita, mutta en todellakaan ole eh, peloissani näihin haasteisiin vastaamisessa, koska tiedän, että te olette avain, avainpartneri tässä. Eh, ja minä olen itse parlamentaarikko ja sen takia minu, minä ymmärrän sen, miten keskeinen rooli eh, tällä parlamentilla on. Ja me, meillä on yhteisiä ajatuksia monista asioista ja kansalaisten suojeleminen riskeiltä, eh, hormonihäiritsijöiden riskeiltä ja, me, ja riippuvuuden vähentäminen torjunta-aineista, eläinten terveyden edistäminen ja eläinten hyvinvoinnin edistäminen ovat asioita, joissa me voimme tehdä yhteistyötä ja samaan aikaan meidän täytyy työskennellä yhdessä kansallisten hallitusten kanssa ja meidän täytyy tote- toimeenpanna EU-säädöksiä vielä paremmin. On äärimmäisen tärkeää, että me taistelemme kuluttajien luottamuksen saavuttamiseksi ja niitä haittoja vastaan, joita seuraa siitä, että sääntöjä ei noudateta. Meidän täytyy noudattaa avoimuutta ja rehellisyyttä. Meidän täytyy pyrkiä torjumaan ruokapetoksia, jotka vaarantavat yhtenäismarkkinoiden toiminnan ja vaarantavat kansalaisten luottamuksen. Meidän täytyy myöskin pitää huoli siitä, että eh, edullisten lääkkeiden saatavuus ei vaarannu. Meidän täytyy tarjota kansalaisille, niin kuin on jo vuosikymmenien ajan ollut, eh, luotettavia lääkkeitä edulliseen hintaan. Ja myöskin digi, eh, digitaaliset teknologiat ja tekoäly, ne täytyy ottaa käyttöön, käyttöön ja me EUn on saavutettava johtoasema tässä asiassa. Ja meidän täytyy todellakin käyttää siis, siis digitaalisia teknologioita ja tekoälyä. Ja meidän täytyy tukea terveydenhuollon ammattilaisia. Ja meidän täytyy maksimoida tämä potentiaali. Ja eurooppalainen terveystieto, avaruus on tärkeä askel oikeaan suuntaan. Euroopalla on näissä asioissa erityinen rooli maailmassa. Me emme voi kääntyä sisäänpäin, jos haluamme menestyä. Meidän toimintamme pitäisi olla monenkeskistä ja globaalia, ja, me, ja meidän pitäisi ulottaa ul, rajojemme ulkopuolelle. Ähm, Mikrobilääkeresistenssi on vaara, joka uhkaa Eurooppaa ja maailmaa, ja meidän on toimittava nyt Euroopan pitäisi johtaa tätä globaalia hanketta eh, ja meidän ja tulen toimimaan sen hyväksi, että saamme aikaan kansainvälisen sopimuksen, joka koskee antibioottien käyttöä ja saantia. Ja, ja me tarvitsemme eh, eurooppalaisen yksi terveystoimintasuunnitelman antibioottiresistenssiä vastaan. Hyvät naiset ja herrat, ja Puhun nyt syövästä, joka on lippu, eh, la, lippuprioriteetti seuraavalle komissiolle. 40 eh, prosenttia meistä sairastuu syöpään elinaikanamme. Ei ole monia perheitä, joita syöpä ei olisi jollain tavoin koskettanut. Tämä itsessään on riittävä syy siihen, että syöpä oli, on terveys alan prioriteettien joukossa huipulla. Meidän, me tarvitsemme kaikkien ponnistelua, me tarvitsemme horisontaalisen lähestymistavan, jossa tämä asia otetaan eh, kaikissa asioissa huomioon. Eh, elintarvikkeet, elintavat, lääkkeet, teknologia, kaikki nämä eh, ovat erittäin tärkeitä syövän vastaisessa taistelussa. Ja meidän täytyy pyrkiä siis vähentää syövän vaikutusta Euroopassa. Syövän vastainen Beating Cancer Plan, se, se liittyy innovaatioon, mikrobien vastaiseen taisteluun – me tarvitsemme ennaltaehkäisyä, diagnoosien parantamista, tutkimusta ja me tarvitsemme elonjäämisen lukujen parantamista ja palliatiivista hoitoa. Me, me tarvitsemme myöskin koulutusalan yhteistyötä. Olen työskennellyt Euroopan parlamentin kanssa syöpäasioissa yhteydessä, kun olin Eurooppa Donna-järjestön eh, puheenjohtaja ja olen me työskentelemme aina yhdessä teollisuuden hallitusten ja lääketieteellisen y- yhteisön kanssa. Ja ensimmäinen rintasyöpä, eh, rintasyövästä annettiin tässä parlamentissa vuonna 2003. Ja syöpäpotilaiden elämän parantaminen on aina ollut minulle tärkeä periaate. Ja kokemuksesta voin sanoa, että se on edelleenkin minun johtava periaatteeni eh, tulevassa työssäni, jos minut vahvistetaan komission jäseneksi. Hyvät naiset ja herrat, komission jäsenenä voin eh, toteuttaa niitä periaatteita, joiden puolesta olen työskennellyt koko elämäni Tulen työskentelemään Euroopan parlamentin kanssa jäsenvaltioiden osapuolten ja kaikkien muiden komissaarien parantaakseni kansanterveyttä ja saadakseni aikaan kestävän tulevaisuuden Euroopalle. Meidän täytyy eh, pyrkiä löytämään ratkaisuja yhdessä energisesti ja sitoutuneesti. Meidän täytyy luoda kumppanuuksia, jotka pohjaavat luottamukseen, rehellisyyteen ja avoimuuteen sekä tilivelvollisuuteen. Monet teistä kysyvät minulta Strasbourgissa, mitä, mitä haluan saavuttaa tulevana komission toimikautena. Ja tämä on ollut mielessäni kaiken aikaa tällä matkalla. Viiden vuoden päästä haluan, että voimme katsoa taaksepäin ja sanoa, että me eh, toteutimme eh, kunnianhimoisen syöpäsuunnitelman ja vähäisimme syöpäkärsimystä. Me teimme, eh, paransimme kansanterveyttä ja terveyspalveluiden saantia. Me paransimme kansalaisten jokapäiväistä elämää. Me varmistimme, että Eurooppa toimii kaikille, kaikkien kansalaistensa hyväksi terveyden saralla. Me vastasimme haasteisiin ja me saimme jotain aikaan. Ja sen vuoksi minä olen täällä tänään pyytämässä teidän tukeanne, jotta me voisimme saavuttaa nämä tavoitteet yhdessä. Eh, lyökäämme voimamme yhteen, jotta voimme parantaa tilannetta tulevien sukupolven hyväksi. Kiitoksia. Merci beaucoup. Kiitos. Nyt kuulemme seitsemän kysymystä seitsemästä eri poliittisesta ryhmästä tässä parlamentissa. Kysymykset esittävät joko koordinaattorit tai heidän edustajansa. Tämän jälkeen 18 kysymystä Duntin sääntöjen mukaisessa järjestyksessä. Korostan erityisesti sitä, että kuulemme kysymyksiä myös maatalousvaliokunnan jäseniltä. Sehän on mukana tässä kuulemistilaisuuden järjestämisessä. Ensin äh, poliittisten ryhmien kysymykset kansanpuolueista – Dolores Montserrat, olkaa hyvä. Gracias, presidente, candidata. Kiitoksia. Olen todella innostunut tästä, mitä sanoitte tästä syövänvastaisesta taistelusta. Me, ne, jotka olemme nähneet syövän läheltä, se on, syöpä on kauhea sairaus, se on ensimmäinen kuolinsyy, e, tärkein kuolinsyy Euroopassa. Ja, ja 40 prosenttia kohtaa sen elämänsä aikana ja, ja lukuisat ihmiset menettävät henkensä syövän kourissa tänäkin vuonna. Ja, eh, ja Itä-Euroopassa, eh, eh, Euroopan huonommilla, huonommilla alueilla mahdollisuudet saada syöpähoitoa on 30 prosenttia pienemmät kuin, kuin, kuin Länsi-Euroopassa. Ja syöpäkuolleisuus on vähentynyt 10 prosenttia ja 50 prosenttia syövistä on vältettävissä, jos investoimme enemmän ennaltaehkäisyyn ja jos e, pyrimme toteamaan syövän ajoissa. Ja me voimme näin myös parantaa el- elonjäämisprosentteja. Ja kysymykseni on, jos, kun puhuitte tästä syövän vastaisesta taistelusta, Eh, pyrittekö tässä ohjelmassa parantamaan hoitoon pääsymahdollisuuksien tasa-arvoa? Really, um... Kiitos kysymyksestä. Todellakin tämä aihe on hyvin lähellä henkilökohtaisestikin omaa sydäntäni. Tämä Pitin Cancer Plan-suunnitelma on saatava kattamaan kaikki tässä äsken mainitsemanne seikat. Ja jos suunnitelmasta saadaan tehokas, niin eh, se ei unohda ketään. Silloin kun eh, syövänhoidosta puhutaan, kaikkien on oltava samanarvoisia. On keskityttävä kaikkiin aspekteihin ennaltaehkäisystä palliatiivisen hoitoon. Sillä jos tiedämme, että 30 prosenttia kaikista syövistä voitaisiin ennaltaehkäistä esimerkiksi elämäntapaa muuttamalla, niin tähän tulisi pyrkiä. Ja vielä diagnoosista eräs asia. Screening, screenausohjelmia on käytössä monissa maissa, mutta niiden tulisi oltava tehokkaita ja sellaisia, että ne noudattavat eurooppalaisia suuntaviivoja. Ja haluan tässä kiittää Euroopan parlamenttia. Sieltä on saatu eh, mm, päätöslauselma, joka nimenomaan käsittelee eh, naisten eh, syöpää ja sitä, miten on mahdollisuus päästä hoitoon. Ja tämä on erittäin tärkeä osio myöskin tässä suunnittelussa Beating Cancer Planissa. Ja kun tässä huomioidaan myös muut tarvittavat aspektit, niin eteenpäin päästään. Esimerkiksi mikrobilääkeresistenssin tässä juuri jo mainitsin. Ehm, ja tämä muodostuu ongelmaksi monille syöpäsairaille myöskin. Eli tarvitaan horisontaalista tarkastelua. Ja tässä on huomioitava kaikki osa-alueet terveydenhuollosta puhuttaessa, eikä siis mitenkään erillisenä kysymyksenä ole syytä tarkastella tätä asiaa. Eli ponnisteluja todellakin vielä tullaan tarvitsemaan. Kiitos. Jatkokysymys. Kiitoksia. Sanoitte hyvin, että tarvitsemme samanlaiset mahdollisuudet kaikille eh, potilaille. Ja me, me, meillä ei voi olla erilaisia tilanteita eri puolilla Euroopan. Ja, ja se, kun esimerkiksi Eh, meidän täytyy siis edetä tässä asiassa. Meidän täytyy eh, yhtenäisellä tavalla pyrkiä takaamaan se, että eh, parhaat käytänteet ja tehokkaat toimet mahdollistavat. Syövällä on monet kasvot ja meidän täytyy pyrkiä pureutumaan niihin kaikkiin me tarvitsemme holistisen lähestymistavan tähän asiaan. Tähän ei kuulu vain lääketiede, vaan sosiaalinen tilanne syö, niin syöpäpotilaan kuin hänen perheensäkin osalta. Eh, ahdistus, yksinäisyys, masennus liittyvät siihen myöskin. Me tarvitsemme investointeja tutkimukseen. Meidän täytyy toimia vieläkin paremmin. Meidän täytyy, eh, miten lisätään investointeja syöpätutkimukseen. Ennen kuin vastaatte, muistutan, että täytyy pitäytyä siinä mallissa, että 45 sekuntia voi olla jatkokysymys enimmillään. Thank you. Kiitos. Beating Cancer Plan, eh, sen tulee kattaa kaikki aspektit. Tässä esimerkiksi hoidon laadusta puhuitte. No ehkä nyt myönteinen huomio tähän väliin, eli cross-border terveysdirektiivi. Siinä nimenomaan on tarkasteltu sitä, miten voidaan muuttaa eh, parempaan suuntaan ihmisten tilannetta. Myös verkostot ovat mahdollistaneet pääsyn eh, erilaisiin hoitoihin ja eh, varsinkin silloin, kun kyseessä on jokin harvinainen syöpäsairaus. Eli uskon ja luotan yhteistyöhön. Uskon, että yhdessä voimme saavuttaa paljon. Mitään nopean ratkaisun mallia minullakaan ei ole esittää, mutta kyllä minulla on ehdotuksia, jotka aion nostaa esiin, jos nyt selviän tästä kunnolla tästä tilaisuudesta. Mutta Beating Plan ilman muuta on erittäin tärkeä. SD-ryhmästä Eh, Jytte Guteland, olkaa hyvä. Eh, Komissionärskandidaat Kiriakides. Komission jäsenehdokas. Ihan pienetkin määrät hormonihäiritsevä eh, aineita aiheuttavat epämuodostumia, syöpää ja muita sairauksia. Ja erityisesti, erityisen altiita ovat pienet lapset. Ja 160 miljardia käytetään näiden näihin tuotteisiin. Ne ovat kaikkialla, ne ovat kosmeti- kosmetiikassa, muovi, muovissa eh, ja juomavedessä. Niitä ei voi välttää. Mi- eh, tuletteko ehdottamaan eh, ohjelma, joka on horisontaalinen ohjelma. Pyritke, pyr, voitteko luvata täällä, että te tulette lupaamaan, eh, että te pureudutte tähän asiaan nyt todella kunnolla sen sijaan, että piiloudutte komission selän taakse ja tämän heikon ohjelman, josta vuonna 2018 sovittiin? Ensinnäkin haluaisin sanoa, että minä suuntaan katseeni tulevaan kommentoin sitä, mitä aion tästä eteenpäin tehdä. Haluan kuitenkin kiittää teitä tästä kysymyksestä, koska hormonaaliset haitta-aineet mainitaan myös tehtävänantokirjeessäni, eli tämä on yksi prioriteeteistani. On aivan selvää, että meidän on tehtävä enemmän. Nehän vaikuttavat ihmisten terveyteen, siitä ei ole enää epäilyksiä. Olen tietoinen Euroopan parlamentin päätöslauselmasta vuodelta 2019 ja tiedän myös, että Euroopan parlamentti haluaa saada ennen vuotta 2020 lainsäädäntöä tälle alalle. Meidän on kirittävä, jotta horisontaaliset kriteerit saamme aikaiseksi. Tämä on oltava prioriteetti. Olemme viimeisten 20 vuoden aikana saaneet edistystä aikaan. En väitä, etteikö edistystä olisi saatu, mutta kyllä meidän täytyy tehdä vielä paljon enemmän. Mehän tiedämme, että me olemme täällä yhdestä syystä. Minä nimenomaisesti terveydestä vastaavana komission jäsenehdokkaana. Nimittäin olen sitoutunut suojelemaan sekä kansalaisia että ympäristöä. Jos sallitte, lisäisin kysymyksenne vielä yhden seikan. Me tarvitsemme vielä lisää tiedettä, jotta perehdyttäisiin, voisimme perehtyä myös näihin cocktail-yhdistelmävaikutuksiin, joita kemikaaleilla on. odotan tuloksia tästä niin sanotusta fitness checkistä. Jotkut jäsenvaltiot ovat jo ryhtyneet toimiin. Niitä täytyy tukea. Ja varmasti kaikki tiedämme, että hormonalliset haitta-aineet ovat merkittävässä roolissa tulevan komission agendalla. Eh, tack för det svaret. Jag ska inte... Kiitos tästä eh, vastauksesta. En käy väittelemään tässä, mutta minä haluan selvennyksen. Oletko samaa mieltä, että nämä aineet ovat yhtä vaarallinen uhka kuin syöpä, koska ne ovat mutageenisia ja eh, syöpäaiheuttavia? aiheuttavia? Eh, olisitko val, valmis EUn olemassa olevan lainsäädännön eh, hyväksi käyttäen luokittelemaan nämä aineet eh, syöpävaarallisiksi? I definitely wouldn't want to have an... En haluaisi ryhtyä väittelemään kanssanne tästä aiheesta, vaan haluaisin, että meillä on mahdollisuus keskustella keskenämme jotta voisin ottaa huomioon kaikki nämä huolet. Sen takia sanoinkin, että olen käytettävissänne. En vertailisi sitä, ovatko hormonihäiritsijät yhtä vaarallisia kuin syöpä. Tiedän, että niillä on vaikutuksia ihmisen terveyteen ja asialle on tehtävä jotakin. Tähän olen sitoutunut. Käsittelemme tätä kysymystä me odottelimme tuloksia tästä niin sanotusta terveystarkastuksesta. Mielelläni teen yhteistyötä kanssanne, jotta saamme äh, etenemissuunnitelman. Meillä ei ole varaa jättäytyä tässä jälkeen. Tämän haluan tehdä selväksi. Thank you. Uh, I'm going to give... Kiitos. Nyt minä itse saan puheenvuoron äh, sääntöjen mukaan So, Bess, as a first vice chair will chair for... Hetken. Puolitoista minuuttia varapuheenjohtaja johtaa puhetta. Arvoisa komission ehdokas, haluaisin esittää teille kysymyksen torjunta-aineista. Sanoitte kirjallisissa vastauksissanne, että meidän tulisi yhdessä pohtia mahdollisuutta ottaa käyttöön pakollinen vähentämistavoite Euroopassa, kun ajatellaan torjunta-aineiden vaaroja. Meidän tulisi yhdessä siis pohtia, tässä ei puhuta toiminnasta. Sen takia esitänkin yksinkertaisen kysymyksen kun ajatellaan tätä strategiaa maatilalta ruokapöytään, aiotteko tukea ihan äh, määriteltyä tavoitetta äh, torjunta-aineiden käytön vähentämiseksi Euroopassa? Thank you very much. Kiitos. Mehän kaikki tiedämme, että torjunta-aineista että on olemassa vahvaa lainsäädäntöä, mutta täytäntöönpanossa on toivomisen varaa. Se on myöskin valitettava tosiasia. Ja on syytä kiittää Euroopan parlamenttia eh, siitä, että PEST-valiokunta eh, on nyt eh, perustettu ja sen työstä on saatu eh, hyviä tuloksia ja se on esittänyt varsin kriittisiä huomioita jäsenmaiden suuntaan. Eli todellakin avoimuutta tarvitaan, mutta tarvitaan myöskin eh, vastuunkantoa. Se on myöskin tärkeä avainsana. Revitin kautta evaluaatioarviointi jatkuu koko ajan ja olen toiveikas sen suhteen, että yleiseen elintarvikelainsäädäntöön saadaan muutoksia ja sen myötä myöskin parempaa avoimuutta. En kuitenkaan eh, ja vastauksena voin eh, sanoa omissa nimissäni ainakin seuraavan seikan teille. En voi siihen, että torjuntainen riippuvuutta päästäisiin vähentämään, mutta on kuitenkin pyrittävä investoimaan ja rohkaisemaan vähempiriskisiin vaihtoehtoihin. Tästä meidän on kannettava vastuuta ja myöskin Green Dealissä ja tässä maatilasta ruokapöytän lähestymistavassa juuri tästä on kyse ja toivottavasti saadaan tuloksia aikaan. Tämä on asia, josta kansalaiset ovat huolissaan. Heidät on otettava vakavasti ja todellakin tästä on nyt edettävä mahdollisimman tehokkaasti. Ici, on Torjunta-aineilla on vaikutuksia ihmisiin ja sen takia meillä on oltava myös määritelty vähennystavoite. Niillä on myös vaikutuksia mehiläisiin. Me olemme Euroopan parlamentissa mahdollisesti torppaamassa komission arviointimetodin, kun arvioimme torjunta-aineiden vaikutusta mehiläisiin. Jos parlamentti joku, joku sen viikon kuluttua ei anna hyväksyntäänsä komission ehdotukselle, niin sitoudutteko te meidän edessämme noudattamaan EFSAn kantaa ja tieteellistä kantaa niin, että me yhdessä voimme sitten painostaa jäsenvaltioita, jotta ne hyväksyvät EFSAn suosituksen ja arvioivat kattavasti torjunta-aineiden vaikutukset mehiläisiin. What I can to... Voin sitoutua, jos siis tulen valituksi siihen, että ainakaan rimaa ei lasketa, kun pölyttäjien ja mehiläisten suojelusta puhutaan. Tämä on erittäin tärkeä kysymys, kuten kaikki olemme voineet huomata. Mehiläissuojelu on nostettava keskiön toiminnassamme. Ja myös Green Dealin toimissa eh, tämä on mukana ja se on myöskin näin ollen huomioitu tässä kirjeessä. 2013 muistaakseni mm, tämä asia oli sille komissiossa, mutta ymmärrän myös, että hankaluuksiakin on ollut, mitä tulee tämän EFSAn ohjeasiakirjan täytäntöönpanossa. Nyt sitten jäsenmaat ovat valmiit tarkastelemaan toksisuuskysymyksiä uudelleen ja tuloksiakin saadaan aikaan, koska myös kroonista toksisuutta on oltava valmis, valmius tarkastella ja konsensusta tarvitaan. Itse katsoisin, jos löytän neoneksille vaihtoehtoja. Tämä on asia, jota on nyt ryhdyttävä heti tarkastelemaan. Mutta kuitenkin olen valmis tekemään yhteistyötä parlamentin kanssa ja jäsenmaiden kanssa ja näin toivottavasti löytämään tästä tien eteenpäin, jotta tätä mehiläisohjeasiakirjaa lähdetään soveltamaan sillä tavalla, että todellisesta ympäristönsuojelusta voidaan puhua. Kun pölyttäjistä puhutaan, niin kun tarkastellaan terveyskysymyksen niin varsin usein ajatellaan vain kansanterveyttä, mutta näin ei ole, vaan tällöin on kyse koko planeettamme terveydestä, mukaan lukien kasvien ja eläinten terveys. Ja me olemme kaikki osana tätä kokonaisuutta. Olemme osa planeettaa ja tätä kaikkea meidän on näin ollen pystyttävä suojelemaan. Kiitos. Kiitos. Michel Rivasi, Vihreät, olkaa hyvä et bienvenue. Kiitos. Tervetuloa valiokuntamme. Minä en ole kovinkaan tyytyväinen vastauksiin edustaja Kanfäänille. Sanoitte, että uusi komissio sitoutuu nolla saastetavoitteeseen. Meillähän on ollut edeltäjänne kanssa lukuisia konflikteja nimenomaan torjunta-aineiden alalla ja erityisesti hormonaalisten haitta-aineiden ja glyfosaatin suhteen. Parlamentti oli komission työn suhteen hyvin äh, tyytymätön ja tämän takia perustettiin erityisvaliokunta, ja sen tehtävänä oli saada parannuksia aikaan torjuntalainsäädäntöön. Komissio ei kuitenkaan ikävä kyllä kuunnellut meitä ja taas meillä on uusi konflikti edessämme ja parlamentti on kehottanut komissiota hyväksymään EFSAn suuntaviivat mehiläisistä, jotta lakia noudatetaan. Me puhumme nyt laista, arvoisa komissio ja se ehdokas. Voidaan hyväksyä näitä aineita vain niin, että ei ole mitään toksisia vaikutuksia mehiläiseen. Useat jäsenvaltiot kuitenkin vastustavat ja komissio on ö, kieltäytynyt toimimasta. Ympäristövaliokunta on esittänyt vastalauseen tästä aiheesta. Minun kysymykseni kuuluukin, että jos teistä tulee komission jäsen, niin aiotteko te muuttaa komission lähestymistapaa ja kolmen kuukauden aikana esitättekö sellaisen suunnitelman, jossa täysin otetaan huomioon EFSAn suuntaviivat mehiläisistä ja kroonisesta toksisuudesta? Sehän on määrätty ihan lainsäädännön tasolla. Thank you so much for that question. I could hear so much for that. Kiitos kysymyksestä. Äänestänne kuuli, kuinka turhautunut olette, mutta en voi kantaa vastuuta siitä, mitä on tapahtunut. Mutta voin kommentoida asiaa tulevaisuutta ajatellen, mitä on mainittu tässä tehtävänantokirjeessä ja mitä on toisaalta sitten eh, puheenjohtajaehdokkaan eh, ohjelmassa. Eli nämä asiat on määritelty prioriteeteiksi. Olen parlamentaarikko. Lainsäädäntöä tulee täytäntöön panna ja siihen meidän on pyrittävä. Kysyitte, sitoutuisinko siihen, että kolmessa kuukaudessa voisin esittää lainsäädäntöä. Tietänette, että eh, komissio toimii kollegiona päätöksiä tehdessä, mutta yhteen asian voin sitoutua nimittäin siihen, että pyrin saamaan aikaan konsensuksen, jotta toimintamme tehostuu ja jotta lainsäädäntöä täytäntöön pannaan paremmin. Eivätkä nämä todellakaan ole mitään tyhjiä sanoja, vaan tämä kaikki on mukana mandaatissani. Ja Green Deal kuuluu siihen myöskin. Ja mm, Timmermansin mukaan tämä on mukana mandaatissa ja olen valmis todella tekemään läheistä yhteistyötä kaikkien kanssa, jotta asioissa edetään. Torjunta, aine, asia. Olemme havainneet, että lainsäädäntöä ei ole kunnolla täytäntöönpantu. PEST-valiokunnalta on saatu raportti ja siitä on syytä kiittää. Se oli kriittinen, mutta totuudenmukainen. Ja nyt sitten tuleva komissio, ja jos nyt olen osana mukana siinä, tulemme varmasti asioihin, juuri näihin asioihin puuttumaan. Vous répondez quand même pas tout à fait Te ette oikeastaan nyt vastannut aivan kysymykseen. Ongelmahan on se, että meillä on vuoden 2009 laki, joka vaatii ottamaan krooniset vaikutukset huomioon. Jos komissio ja jäsenvaltiot eivät siis kunnioita tätä, minä kysynkin teiltä, pyydän äh, teitä tekemään tästä poliittisen kysymyksen eikä suinkaan tyytymään tekniseen kysymykseen. Eli neuvosto määräenemmistöllä päättää asiasta ja me parlamentaarikkoina voimme sitten toimia jäsenvaltioiden tasolla. Kun teillä ei ole komission tasolla edes rohkeutta ehdottaa lainsäädäntöä neuvostolle. Jos teistä tulisi komission jäsen, niin kyllä minä vaadin, että te teette asianmukaisen ehdotuksen, jotta EFSAn suuntaviivat pannaan täytäntöön mehiläisten suhteen. Ja tästä täytyy tehdä poliittinen asia ja viedä asia neuvostoon. Ei pidä tyytyä tekniseen ratkaisuun. Agree with you that it's a political... Totta kai tämä on poliittinen kysymys, ei pelkästään tekninen. Ja Siksi totesinkin, että olisin iloinen, jos saisin mahdollisuuden olla yhteydessä jäsenmaihin tässä asiassa. On selvää, että emme voi katsoa akuuttia toksisuutta. Nyt odottelemme tuloksia liittyen krooniseen toksisuuteen. Ja tieteellisen analyysinhän toiminta pohjaa. Ja on selvää, että olisin valmis viemään tätä asiaa eteenpäin jo senkin vuoksi, että pidän tätä erittäin tärkeänä asiana, jos haluamme suojella ympäristöämme, ihan jokapäiväistä elämäämme ja planeettamme kaiken kaikkiaan. Thank you. So we are moving... Kiitos. Sitten ID-ryhmä Silvia Limä, olkaa hyvä. Nun, um, ich habe Ihre uns vor... Olen tutustunut kirjallisiin vastauksiin huolella ja kahteen seikkaan esitän nyt kysymyksen. kysymyksiin, eh, jotka eivät vain kestävään kehitykseen liittyen selvitystä saa. Eli elinlahjoitukset, eh, tällainen eh, vastakkaisuussääntely on käytössä Saksassa. Mailla on erilaisia käytänteitä tässä. Mitä mieltä olette? Haluatteko, että jatkossakin pidetään kiinni subsidiariteetti periaatteesta, kun elinluovutuksesta puhutaan vai ajattelisitteko, että jonkinlaista yhtäläisempää menettelyä tarvittaisiin? Ja miten sitten eh, näiden hyväksynnän myönty, myöntämismenettelyjen suhteen tulisi menetellä? Ja sitten eh, kun puhuit puhuitte mikrobilääkeresistenssistä, niin ette maininneet tärkeää seikka, eli uusien vaikuttavien aineiden löytämistä. Jos tuodaan tehokkaita reserviantibiootteja, mutta jos niitä ei sitten hyödynnetä, niin onko tilanne silloin sellainen, että jatkokehitys, farmakologinen jatkokehitys ei olekaan enää kannattavaa? Thank you. I'm going to try and answer that in two minutes. Thank you for the both Kiitos. Yritän vastata tähän nopeasti. No, eh, elinten luovutusasia on valtavan tärkeä kaikille jäsenmaille. Me tiedämme, että monien ihmisten henki riippuu siitä. Meidän täytyy priorisoida turvallisuutta ja pyrkiä tukemaan innovaatiota. Skaasia pitää edistää. Tiedän, että joissain maissa on opt-out-järjestelmä. Tämä ei ole toiminut kaikkialla. Tiedän, että komissio laatii parhaillaan arviointia, joka valmistuu tämän vuoden lopulla – ja haluan nähdä sen ennen kuin päätän, miten toimin. Jäsenvaltioissa on toimintasuunnitelmia, mutta tarvitaanko eurooppalaista kattavaa strategiaa vai ei, siitä pitää päättää tämän selvityksen pohjalta. Tämä on valtava asia, eh, koska tämä koskee niin monia ihmisiä. Niin monet ihmiset odottavat eh, elintä ja eh, mikään ei ole pahempaa. No sitten mikrobilääkeresistenssi. En sanonut, mitä pitäisi tehdä. Olemme todenneet, että meillä on kolme, 30 000 kuolemaa vuodessa äh, antibioottiresistenssin vuoksi. Ja, ja niin. Ja noin 70 tointa One Health äh, tämän kat, muuttoohjelman alla. Tämähän on globaali ongelma. Ja sen takia maailman terveysjärjestö on myöskin tähän eh, pureutunut ja tähän pyritään löytämään innovaation kautta uusia ratkaisuja. Tämä on siis kauhea ongelma eikä se kunnioita valtakunnan rajoja – Eh, ja me toivottavasti haluaisimme, me voisimme olla johtavia tässä. Mm, bin ich? Oh, ja, gut. Ja, das ist natürlich keine meiner Fragen beantwortet. En saanut kunnon vastausta. Kysyin henkilökohtaista mielipidettänne. Oletteko sitä mieltä, että tarvittaisiin tähän Euroopan laajuista sääntelykehystä? Aika näppärästi kiersitte kysymyksen. Ja sitten mikrobilääkäresistenssi kysymys, että siihenkään vastanneet. Eli miten aiotte tukea kehitystä, jos tällaisia reserviantibiootteja ei haluta ottaa käyttöön? Eli tässä olivat nämä kaksi kysymystä, jotka esitin. No, it was a question, but... Um... Niin, tämä oli kysymys, mutta voin antaa vain rehellisen vastauksen. Tarvitaanko Euroopan kattava elinluovutusstrategia? Kantani niin riippuu siitä selvityksestä, joka valmistuu vuonna 2019. Siitä nähdään, missä mennään ja miten pitää jatkaa. Eh, meidän täytyy pohjata siis tutkimukseen. Olisi voinut helposti sanoa, että ehdotan tällaista, mutta en sano asiaa, jota en voi eh, tietoon, tiedon perusteella perustella. No sitten mikrobilääkeresistenssi. Meidän pitää toimia esimerkillisesti ja johtaa esimerkin omaisesti ja tukea teollisuutta tässä. E Sitten ECR-ryhmä, Joanna Kopczynska, olkaa hyvä. Dziękuję panie przewodniczący, szanowna pani. W odpowiedzi na przesłane pytania... Puheenjohtaja, olemme saaneet kirjallisiin kysymyksiimme vastauksia siellä todetaan, että koko kollegio tekee läheistä yhteistyötä ja myös muut sidosryhmät ja teollisuus otetaan mukaan tähän työhön, jotta päästään kestävän kehityksen tavoitteisiin. Toteatte, että kaikki lisävälineet on myös mobilisoituva kansanterveyden alalla, tutkimuksen alalla ja myös lääketieteessä. Niin ikään mainitsette aikomuksia äh, integroida virastojen mukanaolo. Näettekö siis tarvetta paremmalle koordinoinnille tässä työssä, joka siis toteutuisi äh, Sante, Defco, pääosastoissa ja komissiossa ja myös tutkimuspääosastossa niin, että mm, virtaviivaistettaisiin näiden toimijoiden työtä terveyden terveysalan politiikassa. Näin saataisiin kattavaa politiikkaa ja se olisi teidän salkkunne agendan mukaista. So, thank you so much for that question. Kiitos kysymyksestä. Koordinointihan voi aina olla parempaa. Niin, puheenjohtaja on määrittänyt sen, miten kollegio yhteistyötä käytännössä tulee toteuttamaan. Ja monet alat, varsinkin eh, terveyteen liittyvät sellaiset, ovat varsin horisontaalisia. Eli tässä, jos minut valitaan terveysalan komissaariksi, ilman muuta teen läheistä yhteistyötä muiden komission jäsenten kanssa, jotka ovat mukana eh, Green Dealia ja tätä mm, maatilassa ruokapöytään kehystä, Timmermans Hinas, joka vastaa kansanterveydestä, ja tästä aika myöskin, koska meidän on eh, digitaalinen agenda myöskin huomioitava tässä yhteydessä. Eli tarkoituksenani olisi näiden kanssa tehdä hyvää yhteistyötä, jotta tuloksia saadaan aikaan. Ja kun paremmasta koordinaatiosta puhutaan, niin haluaisin todeta, että haluan saada konsensuksen ulottumaan toimielinten ulkopuolelle myös muihin järjestöihin ja haluaisin sitten virtaviivaistaa menettelyjä aina tarvittaessa. Ja tämä on se lähestymistapa, jota olen ajatellut omalla kaudellani harjoittaa. Ja ilman muuta tarkalla korvalla kuunnella myöskin Euroopan parlamentin näkemyksiä, koska monesti Euroopan parlamentti kiinnittää huomiota kysymyksiin, joihin välttämättä komissio ei ole huomiota kiinnittänyt. Eli ilman muuta aion tehdä läheistä yhteistyötä muiden komission jäsenten kanssa. Ja ymmärrän kyllä, että koordinaatiossa on vielä parantamisen varaa ja nämä kysymykset tulevat olemaan vahvasti mukana töissä, jos tulen valituksi. Ettekö katso, että Euroopan komissio sen jälkeen, kun yksittäisiä pääosastoja on järjestetty uudelleen, voisi antaa oman panoksensa Euroopan äh, lääketeollisuuteen niin, että lääketeollisuus palaisi Eurooppaan ja näin saisimme myös parempaa lääketurvallisuutta ja voisimme varmistaa saatavuuden. Tämä on suuri huolenaihe ja olemme jonkin verran riippuvaisia myös lääkeiden tuonnista kolmasta maista. Meidän on oltava varsin varovaisia ja tarkkoja juuri, mitä tulee turvallisuuden valvontaan. On investoitava innovaatioon ja olisi tärkeää, että EU olisi nimenomaan johtoroolissa, kun lääketeollisuutta, lääketeollisuudesta puhutaan ja kokonaispaketti, jota tässä nyt yhdessä tarkastelemme, eh, kun siinä huomioidaan myöskin digitalisaatio, niin pyritään nimenomaan varmistamaan se, että pysymme juonessa mukana, kun tieteellisestä kehityksestä puhutaan. On tarkasteltava eri aloja ja itse olen ollut töissä terveysalalla, mutta toisaalta olen toiminut myöskin parlamentissa ja olen ollut yhteydessä ihmisiin, jotka tarvitsevat jatkuvasti lääkkeitä. Ja tiedän ja olen kokenut sen, mitä tarkoittaa, jos lääkkeitä ole riittävästi ja toisaalta, jos eh, niiden saannissa on hankaluutta. Eli eh, nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, mutta mitään nopeita ratkaisuja niihin ei löydy. Mutta tällöin on tarkasteltava kaikkia kysymyksiä, korvausmenettelyä, hinnoittelukysymyksiä ja toisaalta sitten on muistettava se, että on olemassa oikeudellinen velvoite teollisuudelle pitää huoli tai taata se, että ihmisille mahdollistetaan lääkkeiden saanti. Tarvitaan myöskin holistista strategiaa lääkkeiden osalta, jotta todellakin potilaat saavat tarvitsemansa. Ja sitten asia, mm, joka on vielä jäänyt mainitsematta, arviointi, mitä tulee mm, terveysteknologiaan, tämä on yksi tärkeistä kysymyksistä ja olisi tärkeää myös siinä edetä. Eli näihin on kiinnitettävä huomiota myös mahdollisen uusiin liike-elämän muotoihin ja e, kun näin toimitaan, e, nämä asiat on pidettävä vahvasti agendalla mukana. Kuoryhmästä Katerina Konechna, olkaa hyvä. Pani paní designovaná Arvoisa komission jäsenehdokas, haluaisin nyt nostaa esiin viimeisen virkeenne. Eurobarometrin mukaan useimmat eurooppalaiset toivovat, että EU käsittelisi terveysasioita enemmän. Monet ovat sitä mieltä, että EUn terveystoimet ovat riittämättömiä. Kaikilla eurooppalaisilla ei ole samanlaisia oikeuksia ja äh, mahdollisuuksia saada hoitoa, ja tämä koskee erityisesti harvinaisia sairauksia. Ja tätä syvennetään sillä, että meiltä, meiltä puuttuu eurooppalaisen terveysteknologian arviointi. Ja sanotte, että jos onnistutte, käytitte sanaa onnistutte, kysyn, äh, tuetteko edelleen komission ehdotusta, jonka, tämä par, jonka parlamentti viime kaudella hyväksyi? Mitä teette käynnistääksemme käynnistääksenne tämän jumittuneen tilanteen? Jos tätä, tätä ei saada liikkeelle, niin mikään ei muutu. Commission proposal was in 2000 Komission ehdotus saatiin vuonna 2018 ja parlamentin päätöslauselma saatiin tänä vuonna. Terveysteknologian arviointi on keskeisen tärkeä sen takia, että potilaat tietävät äh, sen, että heille annettavat lääkkeet ovat turvallisia. Ja jos vaikkapa tehdään tutkimuksia, niin potilas tietää, että laitteet ovat turvallisia ja tämä mahdollistaa myös innovoinnin. Olen hyvin tietoinen siitä, että tietyt jäsenvaltiot ovat vastentahtoisia etenemään asiassa. Meidän on myös ymmärrettävä, että mitään valtiota ei saa tässä jättää jälkeen. Meidän täytyy kerätä yhteen resursseja, on oltava yhteisiä standardeja, jotta voimme suojella potilaita. Tekisin työtä, jotta pääsisimme tähän suuntaan. Saisimme aikaiseksi konsensuksen niin, että komission ehdotus vuodelta 2018, joka liittyy terveysteknologian arviointiin, pääs, etenisi. Sehän on keskeinen osa mitä tahansa terveysjärjestelmää, jota me eurooppalaisina haluamme olla edistämässä. Nicméně ráda bych vám řekla, že to není jenom o bezpečnosti, ale především o účinnosti. Haluaisin todeta, että tässä ei ole vain kyse turvallisuudesta, vaan myöskin tehokkuudesta. Ja, kun, ja onnea vaan, eh, kun yritätte löytää tätä konsensusta jäsenvaltioiden kanssa, meille pitäisi kaikkien tajuta myöskin jäsenvaltioiden kollegoiden, että ilman tätä me emme koskaan eh, voi taata turvallista hoitoa kaikille. Ja me olimme tähän ehdotukseen onnistuneet saamaan aikaan potilasdimension paljon enemmän kuin ennen. Oletteko valmiit eh, laajentamaan potilaiden osuutta lainsäädännössä? Haluatteko ottaa heidät mukaan? Aiotteko ottaa heidät vakavasti ja kunnioittaa heitä? This is a challenging question. Tämä on haastava kysymys vastaan siihen sen vaatimalla tavalla. Minä itse puhun potilaiden puolesta. Kenties ei ole tiedossa, että itse olen kärsinyt syövästä ja olen tehnyt koko elämäni läheistä yhteistyötä potilaiden kanssa. Maassa, jonka tunnen parhaiten, on saatu aikaiseksi lainsäädäntöä, joka mahdollistaa sen, että potilasjärjestöt ovat mukana päätöksenteossa aina silloin, kun tehdään heitä koskevia päätöksiä. Kyllä, tekisin läheistä yhteistyötä potilaiden kanssa ja tekisin myös läheistä yhteistyötä kaikkien muiden sidosryhmien kanssa, jotta löytäisimme äh, tavan edetä konsensuksen pohjalta. Vapaaehtoisuus ei toimi, se on käynyt selväksi. Me tarvitsemme standardeja ja meidän on päästävä eteenpäin. Kiitos. Thank you. Kiitos. Sitten siirrymme toiseen kysymyskierrokseen. EPP aloittaa. Christian Busoi, olkaa hyvä. Merci beaucoup, monsieur le président. Dear commissioner designé. Kiitokset oikein hyvästä avauspuheenvuorosta, mutta ette alustuksen lyhyden vuoksi ehtineet eh, käydä käsiksi kaikkiin näihin eh, suuriin haasteisiin, esimerkiksi digitalisaatioon. Eh, eli onko olemassa sähköisiä henkilörekistereitä ja miten hepatiitin ja syövän osalta ja miten nämä eri järjestelmät ovat yhteensopivia esimerkiksi rajat ylittävästi ja toisaalta miten mobiiliterveysmenettelyjä, robot palveluja, tekoälyä hyödynnetään monissa jäsenmaissa ja EU-tasollakin tehtävä on vielä paljon. Digitaalinen terveys tulee kehittymään nopeasti ja toteaisin, että kun löydetään uusia hoitomuotoja. Se on tärkeä asia, mutta tärkeää on myöskin jakaa resurssit tehokkaammin. Ja terveysjärjestelmien evoluutiokehitys ei enää onnistu ilman digitalisaatiota. Ja kysyisin teiltä, jos tulette valituksi eh, terveyskomissaariksi, mitä aiotte tehdä tukeaksenne terveysalan digitaalista kehitystä EU:ssa? ssa Thank you very much, Mr. Busoy. Thank you for that question. As... Kiitos tästä kysymyksestä, herra Busoy. Kuten olette nähneet, niin niin sanotaan, että tämä terveystieto avaruus kuuluu tehtäviin, niin sen luominen siis. Ja se on tärkeä osa terveysalan agendaa ja se on äärimmäisen tärkeä kansalaisille. Me olemme nähneet tämän vaikutukset, koska edistystä on saavutettu. Esimerkiksi eh, rajat ylittävät terveysasiat. Eh, olemme nähneet esimerkiksi sähköisiä lääkemääräyksiä eri maiden välillä. Ja tämä osoittaa, että meillä voi olla rajat ylittävää hoidon jatkavuutta ja meidän täytyy tehdä tämä potilaiden vuoksi. Me olemme sitoutuneet digitalisaatioon komissiona. Me haluamme tukea tutkimusta ja innovaatiota. Meillä on jo eurooppalaisia referenssiverkostoja. Ne liittyvät esimerkiksi lastentauteihin ja harvinaissairauksiin. Ja tämä mahdollistaa hoitoon pääsyn ja tällä tavalla voidaan mullistaa potilaiden hoito ja hoitoon pääsy ja usein ei mainita pikku näkökulmaa, jonka kanssa me pitää olla varovaisia, nimittäin tietosuoja, potilastietojen suoja. Meidän pitää kaikkien muistaa tämä, kun puhumme sähköisistä potilastiedoista. Ja se, ja se on siis yhtä tärkeä asia. Eurooppalainen terveystietoavaruus – kokoaisi kaikki terveystiedot yhteen ja se on osa tehtävänantokirjettäni ja työskentelen äh, komissaari Vestagerin kanssa tässä asiassa niin, että edetään mahdollisimman nopeasti. With data protection and also when you talk about robots or... Totta kai olemme tästä samaa mieltä pitkälti ja paljon eettisiäkin kysymyksiä tulee hoitaa, mutta myös sitten yhteensopivuuskysymykset, esimerkiksi eurooppalaiset terveysrekisterit, että kansalaisen rekistereitä voidaan hyödyntää myös tarvittaessa jossain toisessa jäsenmaassa. Oletteko jotenkin ajatelleet, että lisäisitte toisaalta sitten tietojenkäsittelykysymyksiä silloin, kun puhutaan sähköinen terveyskysymyksistä ja miten mahdollistaisitte sitten eh, paremman yhteistyön jäsenmaiden välillä? One problem that I see. Eräs ongelma on se, että kaikki jäsenmaat eivät ole samalla tasolla se on ongelma, koska meidän pitää siirtyä eteenpäin yhdessä. Mutta digitalisaatiossa jäsenvaltiot eivät ole samalla tasolla. Meidän täytyy siis rohkaista he, jäsenvaltioita ja auttaa niitä, jotka eivät ole vielä edenneet etenemään. Tämä on tärkeää siksi, että jos me haluamme käyttää rajat ylittävää terveydenhuollon direktiiviä, joka on muuttanut niin monen elämää ja tuottanut myönteisiä tuloksia. Meidän täytyy rohkaista jäsenvaltiota etenemään sähköisten terveystietojen suhteen. Ja tiedän myöskin toisen asian, jonka mainitsitte, jota usein ei mainita – meidän pitää lisätä tietoja, joita potilaat saavat käyttöönsä. Potilaat eivät siis tiedä, mitä mm, asioita on olemassa ja miten he niitä saisivat käyttöönsä. For SND. SFD-ryhmästä Rory Palmer, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Jos te esitätte kunnianhimoisen eurooppalaisen syöpäsuunnitelman, syöntorjuntasuunnitelman, niin varmasti parlamentti yhtenäisenä päättäväisesti yhtyy tähän kunnianhimoiseen tavoitteeseen. Ja olen tyytyväinen, että mainitsitte toistuvasti tänään ennaltaehkäisyn merkityksen. Se on oleellista. On pakko puuttua myös eriarvoisuuteen terveydenhuollossa syövänhoidon osalta. Täytyy muistaa, että tähän kysymykseen liittyy vahvoja intressejä. Alkoholi, teollisuus, elintarvikevalmistajat, lääketeollisuus ja niin edelleen. Haluaisin tietää, mikä olisi teidän asenteenne, eh, kun ajatellaan näitä hyvin vahvoja intressejä, joita asiaan liittyy, ja mitä toimia ehdotatte, jotta tupakkan käyttö voisi vähentyä ja jotta alkoholin kulutus olisi vastuullisemmalla tasolla väestön keskuudessa? Would I be willing to have that Keskustelua olisin valmis käymään, mutta olisinko valmis valentamaan rimaa? En. Se ei ole mahdollista, kun puhutaan syövän yhteydessä ennaltaehkäisystä. Ja monet ö, ihmisten henkiä maksavat syövät ö, ovat sellaisia, että ennaltaehkäisyssä olisi voitu henki pelastaa. Ja e, tupakointi on yksi tällainen asia. On erittäin tärkeää, että saamme yhteyden nuoriin, e, jotka valitettavasti e, polttavat mm, enenevässä määrin ja näin syntyy terveysriskejä. Alkoholi tietysti on myös tärkeä seikka, mutta kaikki muutkin terveyttä vaarantavat tekijät, esimerkiksi ympäristötekijät. Eli tämä syövän torjuntaohjelma, se on varsin kunnianhimoinen, mutta jos teemme yhteistyötä ja kannamme kukin oman vastuumme, uskon, että muutos on mahdollinen. ja en ole valmis yhtymään niihin, jotka eivät ole halukkaita menemään tähän suuntaan. Siihen meillä ei ole varaa. Syöpä on osa arkielämäämme varsin monien kansalaisten osalta. Ja kun avauspuheenvuoroni pidin, totesin jo, että holistista lähestymistapaa tarvitaan. Ja holistisuus on tässä, tai ennaltaehkäisy on tässä erittäin tärkeä tekijä. On tarkasteltava asiaa horisontaalisesti ja ihmisten elintavat on huomioitava, koska ne ovat osa tätä ennaltaehkäisyä. Eli olisin yhteydessä eri sidosryhmiin, eh, jotta saadaan aikaan riittävää kampanjointia ja tiedotusta, että ihmiset ymmärtävät muuttaa elintapojaan ja eh, syömistottumuksiaan. Kiitos määritelmänsä mukaisesti. Ennaltaehkäisy vaatii aikaa. Kun ajatellaan syövänhoitoa tällä hetkellä, niin haluaisin kuulla hieman lisää ponnisteluistanne, jotta syöpähoidot olisivat kaikkien saatavilla. Eh, aiemmassa vastauksessa pääsimme jo varsin lähelle sitoumusta, jotta saamme aikaiseksi terveysteknologian arvio, niin haluaisimme nyt täyden selkeyden tähän tilanteeseen. Ajattelisitteko, että harvinaislääke- ja laps, lasten tilannetta tarkasteltaisiin uudelleen? Harvinaislääke ja pediatrisen lääkkeiden asetusta on tarkistettu. Sen myötähän pyrittiin siihen, että mahdollistaisiin parempi lääkkeiden saatavuus näille potilasryhmille. Eli ja odottelemaan arvioinnin tuloksia ja tarvitaan myöskin paremman, paremmin rajat ylittäviä kokeilumenettelyjä eikä meillä ole pelkästään tätä teknologia-asiaa, vaan meillä on myöskin sähköinen terveys ja teknologia ylipäätään tuo huomattavia muutoksia. 2016 parlamentilta saatiin päätöslauselma myöskin ja tässä yhteydessä kuitenkin vielä odottelisin eh, tuloksia eh, ennen kuin ehdottaisin mitään konkreettista. Eli tieteellisen analyysin pohjaisin omat näkemykseni mitä tulee tähän asetukseen, joka mainittiin. Siitä kuitenkin on ollut hyötyä. Seuraavaksi Renewn ryhmästä Martin Hoisik. It's a pleasure to have you here, Madam Commission Designate. Um, and... Tervetuloa komission jäsenehdokas. Olen iloinen siitä, että ympäristöterveys ja syövän ennaltaehkäisy ovat olleet niin vahvasti esillä täällä, koska meillä todella on vaikea ongelma. Se ei ole vain terveysongelma, vaan se, miten suhtaudumme siihen ja avoimuuden puute. Edeltävät puhujat ovat ottaneet esiin mehiläisongelmat ja torjunta-aineiden lupamenettelyt – ja, ja, ja meillä on myöskin meillä on uhka, joka läpäisee nämä kaikki ja se on avoimuuden puute. Euroopan oikeusasiamies huomasi e, liiken, että oli tehty virhe lains, tiedon saannissa ja miten te suhtaudutte komitologian menettelyyn ja tähän oikeusasiamiehen suositukseen avoimuudesta? Avoimuuden tulisi olla kaiken toimintamme keskiössä. Jos tässä salissa kaikki olemme vilpittömiä, olemme rehellisiä itsellemme, niin yksi syy sille, että olemme menettäneet kansalaisten luottamuksen, esimerkiksi kun ajattelemme elintarviketurvallisuutta, innovointia, suojaa. Kaikki nämä kysymykset liittyvät siihen, että kansalaiset kokevat, että ei ole avoimuutta niiden tietojen suhteen, joiden tulisi olla kansalaisten ulottuvilla. Elintarvikelainsäädännön muutokset ja haluaisinko aikaiseksi parempaa yhteistyösuhdetta, jotta kansalaisten luottamus palaisi. Totta kai se on aivan oleellista. Olemme aiemmin puhuneet jo paljon mehiläisistä ja ohjeasiakirjasta. Tässä kyse ei ole niinkään avoimuuden puutteesta, vaan jäsenvaltioiden täytäntöönpano-ongelmista ja vastentahtoisuudesta. On lukuisia seikkoja, joihin meidän on paneuduttava. Avoimuus on minulle hyvin tärkeää, koska ilman avoimuutta emme voi palauttaa kansalaisten luottamusta. Se, mitä te teette tässä parlamentissa ja se, mitä me toivot, toivottavasti teemme komissiossa. Tämä työ ei välity eteenpäin, jos me emme saa aikaiseksi avoimuutta. Ihmiset ovat lukuisista syistä menettäneet luottamuksensa ja yritän tehdä kaikkien sidosryhmien kanssa läistä yhteistyötä, jotta tätä luottamusta voidaan jälleen rakentaa ja palauttaa. Luotan kovasti yhteistyöhön kanssanne. Te voitte voitte antaa meille palautetta niin, että voimme sitten linjata uudelleen omaa lähestymistapaamme. Thank you. I'm very happy to hear your commitment to... Kiitoksia. Olen hyvin onnellinen siitä, että sitoudutte avoimuuteen. Haluaisin tietää, aiotteko vedota jäsenvaltioihin – koska nämä päätökset usein tehdään suljettujen ovien takana eh, komiteoissa. Tuletteko vaatimaan, että nämä päätökset tulisi julkistaa automaattisesti? Teen läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta voisin vakuuttaa niin ne avoimuuden tärkeydestä ja työstä myös tapaa edetä asiassa. Tämä on mielestäni tärkeä kysymys. Tiedän, että ongelmia on ollut. En kuitenkaan ole naivin optimisti, mutta uskon, että vilpittömällä keskustelulla pääsemme eteenpäin. Tarkoitus ei ole rangaista ketään, vaan työ, työstä asiaa konsensuksen pohjalta. Näin olen toiminut kaikilla aloilla ja tämä on haaste, johon mielelläni tartun. Thank you. For the EPP. Kiitos EPPstä. Eva Kopacz, olkaa hyvä. Bardzo panie przewodniczący. Kiitos. Haluaisin kiittää Rova kirjakirjasta varsin kattavasta eh, näkemysten esittelystä ja myöskin toiminnan esittelystä. Ja kysyisin sitten, hieman tästä eurooppalaista syöväntorjuntasuunnitelmasta. Melkeinpä vastasittekin jo etukäteen mm, kysymyksen, jonka ajoin esittää, ja siksi esitän vielä lyhykäisen kysymyksen liittyen lääkepolitiikkaan. Äh, monissa jäsenmaissa tarvittaviakaan lääkkeitä ei ole riittävästi saatavilla, enkä puhu nyt pelkästään syöpälääkkeistä. Ja sitten toisaalta lääkkeiden hinnoitteluongelma. Oletteko miettineet, miten siihen voitaisiin puuttua? I'm sorry if I took up so much of the time. Anteeksi, että puhuin, äh, äh, jos puhuin liian kauan aikaa tästä äh, syöpäsuunnitelmasta, mutta se on minulle todellakin aivan uskomaton mahdollisuus eh, saada työskennellä näiden asioiden parissa Euroopan tasolla. Olette ihan oikeassa, että lääkepulatilanteet ovat valtava ongelma. Euroopan lääkeainevirasto on asettanut työryhmän ja nyt odotamme, mitä tietoa sieltä tulee. Nämä eh, puutteet eivät johdu vain yhdestä syystä – hinnoitteluista, korvauksista, teollisuudesta. Me voisimme katsoa, olisiko mahdollista saada aikaan jonkinlainen varhaisen varoituksen järjestelmä lääkepullatilanteesta. Rinnakkaiskauppa on usein ongelma, mutta me emme voi sitä kieltää – mutta jäsenvaltioilla on usein mahdollisuus estää vientiä, jos niillä on lääkesaantiongelmia. Minulle eh, lääkeen saanti ja kohtuuhintaisuus ovat yhtä tärkeitä. Eh, ensinnäkin lääketeollisuudella on eh, laillinen velvollisuus taata lääkkeitä kansalaisille ja toiseksi on potilaan oikeus saada eh, kohtuuhintaista lääkitystä, joka on turvallista. Minulla ei ole nopeaa vastausta tähän, mutta tiedän, että tässä pitää työskennellä monella tasolla, jotta päästään eteenpäin. Jedno bardzo krótkie pytanie. Czy toczą się... Vielä lyhyt kysymys. Onko tehty mitään, jotta voitaisiin muuttaa niitä summia, joita teollisuus maksaa virastolla. Ja jos ei ole tehty mitään, niin onko tarkoitus puuttua asiaan? Uh, Sikäli kun tiedän, niin jotain on tekeillä mutta tätä täytyy tarkastella, koska se on äärimmäisen tärkeää. Tämähän voisi myöskin rohkaista innovoimaan ja tuottamaan uusia lääkkeitä meille. Thank you for SND. Kiitos ST-ryhmästä. Maria Arena, olkaa hyvä. President. Puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen ehdokas. Palaisin torjunta-ainekysymykseen. Sanoitte, että teette työtänne tieteellisen näytön pohjalta. Nyt meillä on lukuisia tieteellisiä tutkimuksia, jotka osoittavat vaikutuksen torjunta-aineiden käytön ja toisaalta kielteisten terveysvaikutusten välillä. Maaperä, vesä ja, ma, maaperä, vesi ja elintarvikkeet saastuvat ja tämä johtaa näihin vaikutuksiin. Torjunta-aineiden käyttö on jatkuvasti kasvanut EU-ssa. Kaikkien tut- tutkimustenkin jälkeen torjunta-aineita käytetään entistä enemmän. En ollut aivan tyytyväinen teidän vastaukseen. Sen takia esitänkin kysymyksen uudestaan. Ensinnäkin, miten voitte taata, että torjunta-ainedirektiivi siirretään jäsenvaltioiden lainsäädäntöön asianmukaisesti? Sanoitte, että on tällaisia ongelmia ollut. Miten toimitte, jotta jäsenvaltiot todella hoitaisivat oman työnsä ja miten aiotte konkreettisesti toimia, jotta nämä jäsenvaltiot eivät olisi niin riippuvaisia torjunta aineista. Puhuitte paljon tästä syövän torjuntaohjelmasta. Voisiko teillä olla myös toimintaohjelma torjunta-aineiden käytön vähentämiseksi? Miten toimitte, jotta jäsenvaltiot velvoitetaan käyttämään olemassa olevia vaihtoehtoja, jotka eivät ole kemiallisia aineita? Edustaja Kanfan mainitsi tavoitteet, jotka olisivat määrällisiä tavoitteita torjunta-aineiden eh, käytön vähentämisessä. Teillä ei varmaankaan ole tähän vastausta ja mm, te ette varmaankaan pysty täsmentämään vastausta sen enempää myöskään minun kysymykseeni. I am, um, I'm going to... Toistan uh, sen, mitä jo sanoin. Uh, siksi, että on tärkeää, että ymmärrätte minut oikein. Totesin jo, että voin sitoutua siihen, että eh, saadaan aikaan lainsäädäntöä torjunta-aineista ja toisaalta myös siihen, että eh, löydettäisiin vaihtoehtoja, jotka ovat vähemmän riskiä aiheuttavia. Toisaalta on ymmärrettävä se, mitä negatiivisia terveysvaikutuksia torjunta-aineilla on ja olisi outoa olla terveysasioista vastaava komission jäsen eikä huomioida näitä kysymyksiä. Euroopassa on jo vahvaa lainsäädäntöä, sen tiedämme, mutta ongelma on se, että täytäntöönpano ei ole riittävän tehokasta. Meidän on eh, valvottava, tarkasteltava jäsenmaiden tilannetta ja sitä, miksi lainsäädäntöä ei ole täytäntöönpantu paremmin ja tarvittaessa on ryhdyttävä toimiin mutta haluan kuitenkin tehdä ilman muuta selväksi sen, että tässä todellakaan ei ole kyse asiasta, jota tarkastellaan erillään kaikesta muusta. Ei, vaan tässä puhutaan osasta Green Deal-kehystä ja myöskin osasta eh, tätä eh, tilalta eh, pöytään kehystä. Emme saa kumpaakaan näitä toimimaan tehokkaasti, jos emme samanaikaisesti nosta esiin muita ongelmallisia kysymyksiä, esimerkiksi torjunta-aineasiaa. Niin, jatkan vielä kemian tuotteista, jotka ovat hyvin toksisia. Meillä on lainsäädäntöä komitologiamenettelyssä, joka mahdollistaa sen, että näitä kemian tuotteita, vaikka ne, vaikkakin ne ovat riskaabeleja, edelleenkin käytetään. Tutkimukset ovat todistaneet, että ne ovat toksisia vuosi toisensa jälkeen tuotteita edelleenkin käytetään. Joskus lupia on myönnetty jatkossakin viideksi vuodeksi. Nämä ovat Euroopan markkinoilla nämä toksiset aineet. Tätä emme voi hyväksyä ja se ei rohkaise teollisuutta löytämään korvaavia tuotteita. Mitä aiotte tehdä, jotta teollisuutta todella rohkaistaisiin löytämään korvaavia tuotteita? Onko mahdollista lopettaa tämä komitologiamenettely, kun kyse on arvioista ja osoitetusta toksisuudesta näiden tuotteiden suhteen? Thank you. I'm, um, I'm not... Kiitos. E, ehkä viittasitte glyfosaattiin, en ole ihan varma. että siis pelkästään siihen, koska e, tästähän oltiin montaa mieltä ja haluttiin, että arviointeihin mentäisiin. Avoimuus on avainsana ja sen lisäksi päätökset on pohjattava tieteellisiin tietoihin Totta kai riskin vähennystavoitteet ovat lähellä sydäntäni. Ne ovat erittäin tärkeä lähtökohta ja tämä kaikki osana Green Dealia. Ja itse katsoisin, että näin puhutaan kokonaisvaltaisesti terveydestä. Ja tämän lisäksi on rohkaistava innovatiiviseen kehitykseen myöskin silloin, eh, kun pyritään siihen, että käytetään vähemmän toksisia ja enemmän vähäriskisiä tuotteita. Tähän on pyrittävä ja pyrittävä myöskin siihen, että lääketeollisuudessa ei käytetä kemikaaleja, jotka ovat ihmisille haitallisia, jos on tiedossa, että ne haitallisia ovat. For the Greens, Kiitos vihreistä. Tilimets, olkaa hyvä. Uh, Commissioner in Spain, I would like to ask you about GMOs. So you can... Minä haluaisin kysyä teiltä GMOista. Te, me, ol, me olemme hyväksyneet 35 eh, valitusta, eikä koskaan ole saatu määräenemmistöä jäsen, jäsenvaltioiden parissa. Ja, ja yleensä komissiot on aina vastannut kyllä kaikkiin GMO ehdotuksiin ja on mon, monia le, aivan laillisia syitä sanoa ei. Kannattaisi kuunnella tarkoin parlamenttia jäsenvaltioita tässä asiassa. Aiotteko te todella tukea ilman määräenemmistöä GMOita? Ajattele, ajatteleko te, että nämä, nämä muuntogeeniset organismit teidän teidän komission ei ole vielä lainkaan tehnyt mitään, jotta suojeltaisiin eh, kuluttajia näiltä uusilta GMOilta. Eh, niiltä pitäisi vaatia eh, vakaus- ja vaikutusarviointi. I'm very aware that... Kiitos. GMO-kysymys on erittäin herkkä ja näkemyseroja on sen suhteen. Riippumatta siitä, mitä e, tieteellisessä tutkimuksessa on havaittu, siltikään kansalaiset eivät aina välttämättä usko ja luota. Yleinen elintarvikelainsäädäntö ja muutokset e, avoimuudessa toivottavasti voivat välittää eteenpäin selkeämmän kuvan siitä, mitä tapahtuu. Päätökset on tehtävä tieteellisiin tietoihin pohjaten EFSA eh, vastaa lupamenettelystä silloin, kun eh, kyseeseen tulevat turvalliset eh, GMOt, mutta 19 jäsenmaata on tehnyt päätöksen siitä, että oman alueen viljelyä rajoitetaan. Eli ei tässä kyse ole pelkästään tieteestä, vaan myöskin siitä, mitä kaikkia huolia kansalaisilla on. 2018 tuomioistuimen päätös on tiedossani. Ilman muuta kunnioitan sitä ja päätöksen täytäntöönpanon suuntaan pitäisi mennä. Ja sitten kunhan kaikki muu tarvittava tieto on saatu, tulen olemaan yhteydessä teihin ja myöskin muihin sidosryhmiin. Ja kysyitte myöskin, onko vastauksenne kyllä demokratialle ja kuunteletteko parlamentin ääntä. No, tietysti ainakin kahteen asiaan sitoudun, eli siihen, että aina tulen kunnioittamaan demokratiaa, ja toinen, eivätkä nämä ole tyhjiä sanoja, eli tulen kyllä kuuntelemaan parlamenttia ja aion tehdä kanssanne läheistä yhteistyötä, sillä monet kysymykset, uudet kasvatustekniikat, jalostustekniikat ja GMO-kysymykset, näiden tiimoilta parlamentista on saatu jo paljon hyviä päätöksiä päätöslauselmia. Eli ilman muuta teen kanssanne yhteistyötä myös jäsenmaiden kanssa ja eri sidosryhmien suuntaan. Kuulostaa ehkä hieman yksipuoliselta, mutta kuitenkin itse katsoisin, että tämä olisi ainakin osa tätä omaa maatilasta, maatilalta ruokapöytän strategiaani. You say that there are only GMOs that are... Niin, sanoitte, että et, et, et, laitetaan, että nämä ovat vain siis GMOita, joita ovat turvallisia, ja EFSalla on tiettyjä puutteita. Siellä ei arvioida esimerkiksi jäämiä ja niin poispäin. Mutta vasta vastasitte tästä demokraattisesta legitiimisyydestä hyvin, kiitän tästä. Mutta me tarvitsemme myöskin havain, havaitsemismenetelmiä ja niitä täytyy edistää. Oletteko te varmiit ryhtymään tähän? se kuuluu oman vastuuni piiriin. Ja ilman muuta, jos jotain tulee tarkastaa, niin ilman muuta tarkastuksen teen. Ja sitten itse haluaisin usein jalostustekniikoihin tutustua eh, kaiken olemassa olevan tieteellisen tiedon pohjalta – ja jos uusi puitteisto olisi tarpeen, niin e, ilman muuta olisin valmis e, tarkastelemaan sellaisen tarpeellisuutta. Ymmärrän hyvin, että kansalaiset eivät kunnolla luota, e, mutta olen hyvin tietoinen siitä, että kansalaiset ovat hyvin huolissaan. Meidän on oltava avoimempia jotta kansalaiset voivat luottaa siihen, mitä esitämme. Ihmisten on tiedettävä, mistä heidän syömänsä elintarvikkeet tulevat ja minkälainen on se ympäristö, jossa heidän lapsensa elävät ja kasvavat. Sitten ideryhmästä Oskar Lancini, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja elintarvikeväärennökset eh, eh, vaarantavat eh, luottamuksen ja kuluttajien terveyden Euroopassa. Tämä varantaa myös viljelijöiden ja teollisuuden elannon. Dioksiini Belgiassa ja hevosen lihamyynti naudanlihana on tästä esimerkkejä. 100 miljardia euroa vuodessa menee näihin väärennykseen väärennökset voivat olla helppoja voitonsaantikeinoja ja on hyvin vaikeaa saada näitä selville. Jäsenvaltioiden on parannettava valvontaansa. Me emme kuitenkaan voi näillä keinoin ratkaista näitä kiireellisiä ongelmia ja saada syyllisiä kiinni. Kyse on agri- ja santipääosastojen vastuista. Meillähän on delegoitu asetus, joka määrittelee valvontasuhteet artiklasta kahdeksan ja komissio voi määritellä ne säännöt, jotka pätevät tiedonvaihdossa. Miten komissio aikoo ennaltaehkäisyä parantaa Euroopan tasolla? Thank you, thank you for that question. Kiitos kysymyksestä. Voin yhtyä näihin huoliin. Petokset, elintarvikepetokset, ovat maksaneet 8-12 miljardia. Ja ilman muuta sillä on ollut suuri vaikutus kansalaisten luottamukseen ja asioihin on puututtava. Valitettavasti selkeää oikeudellista määritelmää näille petoksille ei ole. Tämä on globaali ongelma, aiheuttaa suuria pettymyksiä ja Euroopan parlamentin päätöslauselma vuodelta 2013 sivuaa tätä aihetta. Ja meidän on olemassa olevia virastoja, eh, esimerkiksi petosten vastaista virastoa ja Europolia hyödynnettävä tässä taistelussa elintarvikepetoksia vastaan. Ja olen ilman muuta valmis hyvään yhteistyöhön, jos on mietittävä uutta tarvittavaa lainsäädäntöä. Mikrofoni. Il motivo per cui la sicurezza... Syy sille, miksi eh, elintarvikkeet voivat saastua, tätä täytyy arvioida. On huomioitava myös eh, kemialliset tuotteet ihmisten käyttöön tarkoitetussa elintarvikkeissa. Meillä on vuodelta 2004 oikeusperusta Euroopan tasolla, mutta tämä koskee vain hyvin harvoja tuotteita, esimerkiksi muovia. Tulisi harmonisoida erityistoimia. Monet materiaalit ovat sääntelyssä vain kansallisesti. Tilanne on hyvin erilainen eri jäsenvaltioissa ja se vaikuttaa kansalaisten turvallisuuteen ja se vaikuttaa myös kilpailukykyyn. Aikoko komissio tulevina vuosina työstää tavoitetta hyväksyä äh, harmonisointi äh, pyrkimyksiä myös muiden materiaalien osalta? Thank you. Uh, Kiitos. Eli eh, elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevat materiaalit. Joskus eh, Tällaiset eh, materiaalit saattavat vaikuttaa mm, elintarvikkeen eh, sisältöön. Tästä on vuodelta 2004 lainsäädäntöä. Sitä tarkastetaan nyt ja 2016 Euroopan parlamentti esitti että tarvittaisiin 13 muutakin materiaalia eh, tähän lainsäädäntöön mukaan jäsenmaissa käytössä olevat säännöt poikkeavat toisistaan. Saamme juuri eh, raportin eh, muovista sellainen on, mutta monista muista materiaaleista tällaista ei ole. EFSA tietysti tarkastelee asiaa, mutta jos sallitte, niin vielä eh, yksi toinenkin seikka, jonka haluan sanoa. Esimerkiksi tällaiset kokteilvaikutukset, niiden aineiden osalta, jotka ovat e, kosketuksessa elintarvikkeisiin. Tällaisilla on myöskin vaikutusta e, terveyteen. Ja kun tarkastellaan sitten mahdollista sääntelyä myös muiden materiaalien osalta, ymmärrän kyllä nämä huolet ja e, ilman muuta lähtisin tässä liikkeelle priorisoiden asioita. Eli lähtisin liikkeelle niistä, joista jo on tietoa sen suhteen, että ne saattavat hyvinkin olla haitallisia ihmisten terveydelle. Tämä on kuitenkin tärkeä aihe ja ala, eikä koske pelkästään Green Dealia, vaan myöskin eh, maatilasta ruokapöytään lähestymistapaa. ECR-ryhmästä Herman Tertsch, olkaa hyvä. Buenas, buenas tardes, señor. Eh, Hyvää iltapäivää, rouva kirjakirjas. Tiede ja tekniikka jo jäävät usein tunneperäisen keskustelun alle ja, ja ne jäävät toiselle sijalle, kun tehdään päätöksiä. Ja kom, Juncker eh, eivät, eikä ko, ko, komission kollegio ole ollut edellisessä komissiossa tukemassa eh, sitä, miten eh, päätöksiä tehdään. Miten te pyritte tulevassa komissiossa puolustamaan tieteellistä näyttöä päätöksen pohjana? Ja komission jäsen ehdokas, haluaisin tietää, mikä teidän käsityksenne on siitä, mikä on tieteen rooli lainsäädäntöprosessissa verrattuna ideologisiin asioihin? Uskon vankasti siihen, että poliittiset päätökset on perustettava tieteeseen. Usein on myös paljon misinformaatiota. Tästä yksi esimerkki. Tiede osoittaa, että on tärkeää käyttää rokotteita. Kuitenkin viime vuosien aikana monet taudit ovat yleistyneet Euroopassa, esimerkiksi tuhkarokko sen takia, että ihmiset epäröivät ottaa rokotteita. Tämä ei välttämättä johdu pelkästään misinformaatiosta, vaan se liittyy myös niihin ohjelmiin, joita jäsenvaltiot toteuttavat, rokotusohjelmiin. Siellä ei ole yhtenäisyyttä. Nythän meillä on yhteisiä toimia EU-tasolla tämän asian korjaamiseksi. Myös tautien valvonta- ja seurantakeskuksen, jäsenvaltioiden ja lääkäneviraston kanssa meidän on löydettävä misinformaation lähteet silloin, kun ne vaikuttavat kielteisellä tavalla tilanteeseen, vaikkakin tiedämme, että tiedeperusta on vankka. Pyrkisin siihen, että puhuisimme vastuullisella äänellä komission kollegiossa. Käyttäisimme tiedettä työn perustana ja ottaisimme myös huomioon muut huolenaiheet. Ja näin voisimme vakuuttaa kaikki siitä, että meidän on päästävä eteenpäin monilla politiikan aloilla, joita tarvitaan ihmisten terveyden suojelemiseksi. Ikävä kyllä misinformaatiota viime vuosien aikana on nähty paljon. Se on luonut valtavia ongelmia äh, sen suhteen, mitä tieteessä pitäisi ja voidaan tehdä. Tiene además otros efectos. Niin, ja tällä väärällä tiedolla on muitakin vaikutuksia. Äh, ja ja tarvitaan eh, pysyvyyttä, jotta, jotta tieteeseen pohjautuvat teollisuuden alat voisivat eh, eh, luottavaisena edetä. Esimerkiksi ma- maatalo- maatalous- ja elintarviketeollisuus, ja se on hy- hyvin riippuvaista tieteestä ja, ja liioiteltu varovaisuusperiaatteen käyttö aiheuttaa ongelmia. Joitakin kasvinsuojeluaineita esimerkiksi tietyille tuotteille ei ole vaihtoehtoja, niin silloin tämä saatetaan estää esimerkiksi uusien geenimuuntelutekniikoiden kehittäminen. Oletteko valmis puolustamaan ja edistämään innovaation periaatetta ja sitä, että Eurooppa tarvitsee sitä ollakseen maailmantason johtaja. Meillä ei ole varaa siihen, että me olisi globaali johtaja. Euroopan on näytettävä tietä monilla terveyteen liittyvillä aloilla ja kun kyse on tieteestä ja innovoinnista, niin se on hyvin tärkeä ala. Tiedän, että aiemmin kliinisten kokeiden direktiivin takia, vuosilukua en muista, oli paljon ongelmia kliinisten kokeiden edistämisessä. Kliinisiä testejä tehtiin Euroopan ulkopuolella ja Yhdysvalloissa paljon enemmän ja Eurooppa jäi tässä jälkeen. Direktiivi on auttanut tässä asiassa tilanne on muuttunut. Me voimme nyt saada aikaiseksi enemmän kliinisiä testejä, kokeita. Olemme sitoutuneita innovointiin, olemme sitoutuneita edistykseen, tutkimusinvestointeihin. Horisontti 2020-ohjelma on meidät tähän jo sitouttanut. Pitäisin tätä aivan ehdottomana painopisteenä. Innovoinnin ja tieteen pohjalta eteneminen voi olla äh, tehokkaampaa eurooppalaisen terveyden kannalta sen takia, että se vaikuttaa teollisuuteen, Green Dealiin, se vaikuttaa elintarvikkeisiin, joita syömme, Euroopan tulisi olla johtoroolissa tällä alalla ja myös lääketeollisuudessa. Siellä voi syntyä nimenomaan lääkepula ja saatavuusongelmia. Me olemme sitoutuneet korjaamaan tämän tilanteen. Kiitos. Muistutan aikataulussa pysymisen merkityksestä. EPPstä edustaja Avukovic. Pani przewodnicząca, tutaj na wprost, na wprost, na wprost. Kiitokset. Istun täällä keskellä ensimmäisessä rivissä. Tällä kaudella, kun ajatellaan Euroopan parlamenttia ja toisaalta myöskin komissiota, yksi suuri haastehan meitä yhdistää. Löydämmekö todellisen rohkeuden kohdata todellinen tappaja täällä Euroopassa, eli tämä syöpä. Itse olen toiminut lasten syöpäosastolla lääkärinä pitkään, usean vuoden ajan, ja olen itse toiminut myös terveysministerinä. Ja tiedän, että jos jäsenmaat jäävät yksin ja taistelevat yksin syövän vastaisesta taisteluaan, niin asioissa ei edetä. Onkologisen hoitoon tarvitaan tietyt standardit, varsinkin kun tai sellaiset ovat olemassa silloin, kun potilaina on lapsia, mutta ei silloin, kun potilaat ovat aikuisia. Ja jos emme voita tätä taistelua, jos emme kehitä standardeja varhaisdiagnostiikkaa ajatellen ja toisaalta hoitoa ajatellen kaikkialla EU-ssa, eivät kansalaiset missään vaiheessa voi oppia meihin luottamaan. Tämä on haaste, se on meidän kaikkien yhteinen. Dr. Arkowitz, I wouldn't even try and step in. Niin en edes voi edes sanoa, että eh, eh, te olette aivan oikeassa, mutta todellakin meillähän on tietyt hoitoprotokollat syöpäpotilaiden hoitoon, mutta niitä ei aina seurata. Ja kun puhutaan tästä syövän voittamisohjelmasta, meidän täytyy puhua koko laajuudesta. Me tiedämme, että seulonta ja varhainen diagnoosi pelastaa ihmishenkiä, mutta se, pelkä seulontaohjelma ei riitä. Jäsenvaltioilla pitää olla seulontaohjelmia, jotka, jotka noudattavat tiettyjä suuntaviivoja. Ja tämä Euroopan parlamentti esitti päätöslauselman, jossa sanottiin, minkälaiset kriteerit seurantaohjelmien tulisi täyttää. Ja me olemme vastuussa siitä, että tämä toteutetaan. En voisi olla enempää samaa mieltä kansanne syöpä. on monille sairaus, joka vaikuttaa ei vain potilaaseen, vaan perheeseen, työnantajaan. Meillä on asioita, jostain ei puhuta. Eh, syö, mitä tapahtuu niille tuhansille, jotka ovat sairastaneet eh, syövän? Mitä heille tapahtuu eh, työssä? Minkälaisia, minkälaisen terveysvakuutuksen he saavat, kun he, he ovat jo sairastaneet syövän? Tämä on valtava, valtava asia. Sen takia tämä eurooppalainen syöväntorjuntaohjelma eh, mainitaan täydennys, eh, eh, työmääräyskirjassani niin- ja ja meillä on täällä myöskin parlamentin jäsenten ryhmä syö, syöpäasioissa. Sekin on fantastista. Wprowadzałem w Polsce tak zwany pakiet onkologiczny, który rzecz ujmując najkrócej... Entäpä niin sanottu onkologinen syöpäpaketti. Se tarkoittaa sitä, että julkisista varoista olisi mahdollisuus rahoittaa tämän tyyppiset toimet, jos klinikat ja lääkärit noudattavat standardeja silloin, kun puhutaan varhaisesta diagnosoinnista. Ja sitten 2012 monet jäsenmaat kärsivät syöpälääkepuutteista ja vähyydestä ja tämä aiheutti uhan potilaiden paranemiselle. Onko mahdollisuus nyt varmistaa se, että tällaiseen tilanteeseen ei enää jouduta, koska aika on rahaa silloin, kun syöpähoidosta puhutaan? Country. Minulla oli ilo ja kunnia vierailla maassanne ja työskennellä yhdessä – Eh, lääkäreiden ja muiden kanssa tämän eh, seulontaohjelman parissa, koska tämä oli hyvin tärkeää siksi, että se näytti tietä monille muille maille. Ja tämä tuleva suunnitelma eh, kattaa monia asioita. Kollega mainitsi ennaltaehkäisyn, akkreditoinnin ja myöskin lääkkeet. Tiedän, että monet jäsenvaltiot ovat käyneet läpi vaikeita taloudellisia tilanteita ja lääketeollisuudella on velvollisuus pitää huoli siitä, että potilailla on kohtuuhintaisia lääkkeitä tarjolla ja suunnitelman puitteissa pyrimme tässä etenemään. Me emme voi madaltaa tavoitetasoa tässä asiassa. New Caroline Voden. Renew-ryhmästä Caroline Woden, olkaa hyvä. Adam Kriakides. Hyvä Kriakides. 168 artikla pyrkii nimenomaan pitämään, siihen, että pidetään huolta fyysisestä ja henkisestä terveydestä. Te olette 27 vuoden ajan toimineet äh, hoidossa ja tietäneet, että vuonna 2016 yhdellä kuudesta oli mielenterveyden ongelmia ja kymmenet miljoonat ihmiset sairastuvat vuosittain. Perheet, ihmissuhteet eh, kärsivät tästä myös työmahdollisuudet ja talous. Eli varsinkin lapset ja nuoret kärsivät kovasti mielenterveysongelmista, tekevät itsemurhia, kärsivät syömishäiriöistä. Millä tavalla nämä asiat voidaan ottaa takaisin agendalle ja mitä konkreettista tekisitte, jotta varmistetaan se, että EU-suositukset ja muut säännöt todella myös täytäntöön pannaan jäsenmaatasolla? Kiitos. Kun aiemmin puhuimme, niin oli toinen kysymys, jonka yhteydessä puhuin One Health-ohjelmasta. Kyse on kasvien, eläinten ja ihmisten terveydestä. Kun puhumme ihmisten terveydestä, niin en puhu pelkästään kehosta, vaan puhun myös mielestä. Nämähän kulkevat käsi kädessä, olette aivan oikeassa. Mielenterveys ei ole pitkään ollut agendalla. Tähän on lukuisia syitä. Monissa jäsenvaltioissa kysymykseen liittyy edelleenkin paljon stigmaa. Ihmiset eivät äh, hae apua riittävän ajoissa. Myös paineet, jotka kohdistuvat nuoriin ja lapsiin, muuttuvat äh, meidän ajassamme. Kenties tätä tietoa, jolla nuoria pommitetaan, ei aina suoriteta riittävällä tavalla. Tähän on puututtava. Ja minä teen kaikkeni, jotta asiat nostetaan takaisin esityslistalle. Mielestäni mielenterveys on sellainen kysymys, joka monessa jäsenvaltiossa ei saa riittävää huomiota. Onkin tärkeää, että pyrimme muuttamaan tämän suuntauksen. En puhu ainoastaan aikuisten masennuksesta, mutta kun katsomme nuorten ongelmia, käytösongelmia, itsetuhoisen käytöksen lisääntymistä, meidän on toimittava ennaltaehkäisevästi sekä terveydenhuollossa että myös koulutuksen parissa on tartuttava näihin ongelmiin jo varhaisessa vaiheessa, jotta apu todella tepsii. Tämä on hyvin tärkeä osa minun tulevaa salkkuani. Totesitte, että <clears throat> tämä on teille tärkeä asia, mutta nyt tässä on jo puolitoista tuntia keskusteltu ja ensimmäistä kertaa nyt nousi esiin sana mielenterveys. Joskus ympäristötekijät vaikuttavat näihin ja kuinka te nyt pidätte huolen siitä, että eh, somevaikutukset, seksuaaliset loukkaukset, huonot elinolot, alhainen palkkaus, kaikki nämä asiat tulevat huomioiduiksi, koska kaikki ne vaikuttavat vahvasti mielenterveyden tilaan. No parhaanne varmasti teette, mutta kysyisin konkreettisemmin, eh, mitä aiotte tehdä, onko mahdollista tulossa koulutusta, uusia ohjelmia, budjetointia, eh, mitä konkreettisesti konkreettista aiotte tehdä, jotta saadaan tilanne paremmaksi? Working across uh, with commissioners I think is very important. Kun komissaarit uh, työskentelevät yhdessä, niin se on erittäin tärkeää sen vuoksi, että uh, mielenterveys kattaa asioita laajasti. Meidän täytyy myöskin pohtia, mitä on muutettava jäsenmaissa Tämä on mielenkiintoinen asia. Eh, sanoitte, että kukaan, kukaan ei maininnut mielenterveyttä, koska eh, minä mainitsin sen kyllä avauspuheenvuorossani. Eh, mainitsin, koska pidän sitä niin tärkeänä. Ja uskoakseni niin paljon jää tekemättä, koska tämä osa unohdetaan. Ja pyrin Ähm, tuomaan mielenterveysasiat läpäisevällä periaatteella eli, eli äh, komission jäsenten tietoon. Kiitos. Sitten sitoutumattomista edustaja Konstant, Konstantinu, olkaa hyvä. Arvoisa komission jäsen, ehdokas, me puh- edellinen puhuja mainitsi mielenterveyden. Haluaisin esittää teille kysymyksen terveyskomissaarina. Auttaisitteko, edesauttaisitteko lääketutkimusta ja myös mielenterveysalaa seuraavalla tavalla? Minkä katsotaan olevan normaalia tai epänormaalia jossakin jäsenvaltiossa – sitten biolääketiede, miten tämä näyttäytyy erilaisissa kansallisissa kulttuureissa, miten tauteja identifioidaan silloin, kun kyse on kulttuurisista sairauksista. Esimerkiksi anoreksia voisi olla tällainen. Miten eri tekijät vaikuttavat eri tautien syntyyn, onpa sitten kyse fyysisestä tai mielenterveydestä. Nämä eivät ole mitään perusteettomia huolia, vaan kyse on ihan dokumentoiduista seikoista, DSM-luokituksesta. Siellä puhutaan kulttuurisista malleista, kun identifioidaan eri tauteja. Yes, just to fulfill. Jokunen sekunti on vielä aikaa. Niin. Pitäisi tehdä enemmän työtä mielenterveyden hyväksi. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. I don't dare say I didn't understand it all. No, en nyt uskalla mennä sanomaan, ettenkö olisi ymmärtänyt, mutta ähm, olen äh, selvillä siitä, että DSM äh, nyt on äh, muuttunut käsitys siitä, mitä tarkoitetaan he, mielialan tai äh, mielen häiriöllä. Äh, nyt ne, joita ei enää sellaisena pidetä, on otettu pois DSM-luokituksesta. Tämä on syytä pitää mielessä ja tältä pohjalta sitten jatkettava sitä, miten kannattaa ja pitää yhteiskunnassa toimia näissä kysymyksissä. Mainitsit esimerkkinä anoreksian jotkut maat, yhteiskunnat eivät tunnusta sen olemassaoloa ja sitten toisaalla se on huomattava huoli ja ongelma. Itse pitäisin tärkeimpänä sitä, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan aina. ja psykiatriassa eh, puhutaan erittäin herkästä alasta, koska leimaantuminen ja leimaaminen on varsin helppoa silloin, kun psykiatrisesta diagnoosista on kyse. Ja tällöin paljon riippuu myös siitä, minkälainen on kulttuurinen ympäristö. Viittasitte siihen, mikä on ja mikä katsotaan normaaliksi, mikä normaalista poikkeavaksi. Meillä on hyvin erilaisia käsityksiä tästä ja asiasta voisi puhua varsin pitkään, mutta mielellään palaan tämän aiheen tiimoille joku toinen kerta paremmalla ajalla. Kiitos. Te katoitte kyllä kysymykseni ydinkohdat. It's a nice follow-up. No niin, hieno jatkokysymys tai toteamus. SET-ryhmästä Sara Serdas, olkaa hyvä. Uh, Madam Commissioner Designate. Uh... Arvoisa komission jäsenehdokas, kysymykseni liittyy tärkeimpään eh, eh, terveyshaasteeseen, joka meillä on, joka on eh, joka surmaa 33 000 ihmistä vuodessa ja joka on joka on myöskin ennalta, ennaltaehkäisevä, ennaltaehkäistävissä oleva sairaus rokotuksella. Me tarvitsemme me tarvitsemme tietoa, jolla taistellaan rokotusvastaista toimintaa vastaan. Mikä teidän strategianne on, että lisätään terveyslukutaitoa ja terveyskoulutusta? You touched on, um, on two top... Käsittelette kahta aihetta, jotka ovat tekemisissä keskenään. Molemmat liittyvät siihen, mikä on relevanttia tietoa ja mikä on misinformaatiota, väärää tietoa. Tämän päivän digitaaliajan haittapuolena on se, että äh, misinformaation levittäminen on niin kovin helppoa eri medioiden avulla. Meidän on toimittava niin, että voimme varmistaa, että teemme jäsenvaltioiden kanssa läheistä yhteistyötä, puutumme näihin ongelmiin, varmistamme, että kansalaisilla on käytössään luotettavaa tieteellistä tietoa. Ja kun näemme, että väärää tietoa levitetään, niin puutumme tilanteeseen välittömästi. Mainitsitte antimikrobiresistenssin. Tämä on valtava globaali ongelma. Haluaisin todellakin nähdä, että Eurooppa johtaisi esimerkkiä näyttämällä. Tämähän on osa One Health agendaa. Meidän on toimittava vastuullisesti, koska aivan niin kuin totesitte, me emme voi hyväksyä sitä, että 33 000 kuolemantapausta EU:ssa kärsitään tämän takia. Lapset eivät saa menettää henkeään sellaisten seur- sairauksien seurauksena, jotka on lähestulkoon kitketty Euroopasta jo aikaisemmin. Meidän on toimittava koulutuksen ja terveydenhuollon kautta, jotta voimme taistella väärää tietoa vastaan. Se vaikuttaa suoraan kansalaisten terveyteen. Follow-up question on that. We have... Jatkokysymys. Tuberkuloosi on asia, jossa eh, antibioottiresistenssi on erittäin tärkeä asia. Ja 50 mm, prosenttia eh, tuberkuloosipotilaista, joiden eh, sairaus on tällainen antibioottiresistentti ja HIV, äh, äh, äh, hepatiitti, tuberkuloosi, kansalaisfoorumi, siihen liittyvä päätös, miten te voitte tehdä työtänne ilman näiden ryhmien tukea näissä tärkeissä asioissa. There was an excellent European Parliament. Euroopan parlamentilta on saatu eh, hiviä käsittelevä ja hepatitista ja tuberkuloosia käsittelevä päätöslauselma 2017, erinomainen päätöslauselma. Siitä on syytä kiittää, koska nämä kolme tautia ovat erittäin merkittäviä ja paljon voitaisiin vielä tehdä, varsinkin mitä tulee ennaltaehkäisyyn. Eurooppalainen eh, sairauksien ennaltaehkäisy- ja valvontakeskus tukee jäsenmaita niiden ponnistuksissa ja pyrkii mahdollistamaan lääkkeiden saannin silloin, jos henkilö on johonkin näistä kolmesta taudista sairastunut. Ja Biarritzin G7-kokous esitti 540 miljoonaa korvamerkittynä näihin sairauksiin. Ja eh, todellakin eh, eh, näistä sairauksista varsin moni Euroopassa kärsii. Ja siksi todellakin uutena tulevana komission jäsenenä nostaisin nämä kysymykset esiin. Daniel Buda. EPP Daniel Buda, maatalousvaliokunnan nimissä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsenehdokas, minä edustan maatalousvaliokuntaa. Haluaisin puhua hieman eläinten terveydestä. Se on minulle äärimmäisen tärkeä aihe. Se vaikuttaa myös ihmisten terveyteen. Meidän tulisi olla kiinnostuneita myös tästä aiheesta. Afrikkalainen sikaruutto on levinnyt laajalti Itä-Euroopassa. Toistaiseksi toimenpiteillä ei ole voitu rajoittaa tämän taudin leviämistä. Se ei kuitenkaan tunne rajoja. Tänä vuonna tapauksia on ollut valtavasti. 1470 uusi tautipesäkettä Euroopan tasolla. On olemassa se vaara, että pian tämä virus leviää myös läntisen Euroopan maihin. Viljelijöiden ja myös eläinterveysasiantuntijoiden keskuudessa vallitsee huoli niistä vaikutuksista, joita tämä tarkoittaa. Me puhumme tuhansista viljelijöistä. Mikä on teidän strategianne ja näkemyksenne lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, jotta tämän vitsauksen leviäminen voitaisiin välttää? Miten voimme ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin? Thank you very much. Kiitos kysymyksestä. Eläinten hyvinvointi ja eläinten terveys kuuluvat tähän One Health-kokonaisuuteen, eli kyseessä yksi osa kokonaiskuvaa. Afrikkalainen sikarutto on todellakin hurja tauti. Se ei tartu ihmisiin, mutta on suuri uhka tiloille ja ilman muuta suuri kustannuserä kaupalle. Globaali tilanne on edelleen varsin huolestuttava uskallan kuitenkin sanoa, ja tämä nyt hieman poikkeaa esitetystä kannasta, eh, eli komissiolla on vahva oikeudellinen puitteisto ja harmonisoitu strategia, ja se on auttanut eh, rajaamaan tietyille alueille tämän taudin. Esimerkiksi siitä on päästy Tsekissä eroon. Ja sitten eh, toisaalla alueilla, jotka ovat saastuneiden alueiden raja-alueita. Ne ovat todella hankalassa tilanteessa ja on erittäin tärkeää pyrkiä vahvistamaan valvontatoimia ja tilojen bioturvallisuutta lisäämään. On myöskin yleistä tietoisuutta lisättävä ja myöskin vahvistettava tutkimusta, koska nykyisellä vielä rokotteita tähän tautiin ei ole olemassa. Ja omaisesti EUn tulisi toimia. Sen tulisi pyrkiä siihen, että tauti ei leviäisi enempää. Se on todella paha tauti ja todella paha niille tiloille, jotka toimivat näillä alueilla. Eli olen tästä ongelmasta hyvin tietoinen. Kiitos. Kiitos. Kiitos tästä vastauksesta. Komission ehdokas Euroopan unionissa Meillä on siviilisuojeluohjelma, jonka on tarkoitus toimia koordinoidusti silloin, kun syntyy tulvia tai tulipaloja. Jäsenvaltiot saavat esimerkiksi logistiikka-apua. Katsotteko, että olisi mahdollisuus luoda samankaltainen mekanismi eläinten terveyden alalle silloin, kun syntyy laaja-alaisia uhkia niin, että komissio voisi toimia nopeasti, koordinoidusti, voisitte tukea kansallisia viranomaisia eh, esimerkiksi näillä saastuneilla alueilla eh, ruhojen polttamisen kautta. Olisi nopeasti toimittava viruksen leviämisen estämiseksi, jos tilanne on hyvin monimutkainen. Kiitos. Kiitos. Kyllä interventiot kriisitilanteissa, epidemiatilanteissa ovat mahdollisia ja tehokkaitakin. Esimerkiksi afrikkalaisen sikaruton tapauksessa onnistuimme kyllä rajaamaan leviämisen. Meidän on oltava aktiivisia ja reagoinnin on oltava välitöntä, kun ongelma havaitaan, jotta tilanne saadaan hallintaan mahdollisimman nopeasti. Sitten yksi asia, joka ei ole vielä tässä esiin noussut tähän mennessä, eli ongelma, joka ei liity eläinten, vaan kasvien terveyteen. Italiassa tämä kasvitauti se on myöskin varsin paha siksi, että se vaikuttaa olivipuihin ja muuallakin kuin Italiassa. Ja tällöin EUlta ei saatu selkeitä toimia, joilla rajata ksilella leviäminen toimia tarvittaisiin, jotta niin hyvin kuin vain mahdollista todellakin toimiin ryhdytään ja saadaan sellainen kriisitilanne menettely, joka saadaan toimintavalmiiksi riittävän nopeasti. Olisi hyvä, jos voisin vastata teille ja sanoa, että tulevien kuukausien aikana pääsemme eroon afrikkalaisesta sikarutosta. No, paljon on tehty, mutta muut kuin EU-maat eh, eivät välttämättä ole ryhtyneet toimiin ja niillä on suuria ongelmia myöskin leviämiseen eh, liittyen. Ja ongelmana on se, että edelleenkin eh, nämä usein ovat rajamaitamme, naapurimaitamme ja ongelmana ovat juuri levitystienä villisijat ja vaikutukset ovat eh, huomattavan negatiiviset tiloille. Gue Joao Ferreira, olkaa hyvä. Aqui, senhora comissária indigitada, Eh, já aqui falámos hoje de pesticidas. Tänään olemme puhuneet jo torjunta-aineista ja lupamenettelyistä, olemme puhuneet eh, GMOista ja elintarviketurvallisuudesta, olemme puhuneet asioista, joissa on vuosien varrella nähty yhteyksiä komission, virastojen ja yritysten välillä. Siellä on, on nähty tätä pyöröovi-ilmiötä ja on nähty, mit, eh, miten näitä prosesseja on edistetty. Ja tämä nostaa kysymyksiä ylipäänsä avoimuudesta ja lupamenettelyn tilanteesta. Mitä ajattelette tästä? Kuinka läheisiä nämä yhteydet ovat? Mitä te ajattelette tehdä? Ja, ja luotatteko vielä teollisuudesta tulevaan riskinarviointiin vai tulisiko julkisten tahojen aina suorittaa nämä arviot kun eh, tehdään lupamenettelyyn liittyviä riskiarviointeja. So much and I fully understand. Kiitos. Ymmärrän täysin sen, että on epäilyksiä eh, suhteessa niihin ratkaisuihin, joita eurooppalaiset virastot tuottavat. Tässä kyse on EFSAsta. EFSA kuitenkin seurataan, valvotaan, ei pelkästään tilintarkastajien toimesta, vaan myös parlamentin toimesta. On syytä muistuttaa, että meillä on tiukat säännöt myös heidän suhteensa, jotka toimivat EFSAn tiedekomiteoissa. Heidän on jatkuvasti päivitettävä tietoja mahdollisista eturistoriidoista. Minä luotan eurooppalaisiin virastoihin ja elimiin. Katson, että me tarvitsemme riippumattomia teollisuuden arvioita monilla aloilla, mutta sanon myös sen, että olen tietoinen siitä, että EFSA kuuluu minun vastuualueeseeni, enkä epäröi lainkaan, jos katson, että on jonkinlainen toimi, joka on vaarantanut EFSAn tieteellisen perustan äh, validiuden, niin kyllä tartun varmasti itse tähän ongelmakohtaan. Obrigado, registro a sua resposta. Gostaria que fosse, tivesse ido um pouco mais longe em todo... Kiitos tästä vastauksesta. Haluaisin palata vielä asiaan, joka mainittiin. En ollut aivan tyytyväinen vastauksiinne. asia liittyy jälleen eh, torjunta-aineiden arviointiprosesseihin. Kuinka eh, varmistatte, että eh, nämä arviot eivät ota huomioon vain akuuteja vaikutuksia, jätä kroonisia vaikutuksia huomioimatta? Ja miten varmistatte, että, että jos jotain ei hyväksytä etuovesta, niin se ei tule takaovesta vapaakauppasopimusten myötä. I'm, um... No, ihmettelen, että en torjuntainen asiassa onnistunut vakuuttamaan, koska totesin, että pyrin nimenomaan tai pyrkisin vähentämään niiden käyttöä ja vähäriskisten käytön lisäämiseen, mutta ilmeisesti en ollut riittävän vakuuttava. Totesinhan jo, että kaikki tämä on osa myöskin Green Dealia ja tätä Farm to Fork-kehystä. Eh, ja tietysti on tarkasteltava mahdollisuuksia vähäriskisten käyttön lisäämiseen. Ja tässä vaiheessa eh, odotamme vielä tieteellisiä tuloksia EFSAlta ja kunhan ne on saatu, voidaan sitten eh, palata miettimään ratkaisuja. Joku täällä mainitsi eh, tieteen tärkeyden ja sitä se onkin. Varsinkin kun puhutaan esimerkiksi neoniksesta tai hormonaalista haittaista tai uusista jalostusmuodoista, että emme unohda olemassa olevaa tieteellistä tietoa. Yleinen elintarvikelainsäädäntö toivottavasti lisää avoimuutta. Juuri äh, avoimuus on ollut ongelma ja este sille, että kansalaisten luottamus olisi voinut palautua, mutta ihan selvää on, että pyrin siihen, että riippuvuutemme torjunta-aineista vähenisi, että löydettäisiin mahdollisimman vähän riskisiä tuotteita. Tämä kaikki on osa kokonaisuutta, eh, josta käytän nimeä One Health. Se on myöskin osa Green Dealia ja osa viljelmiltä ruokapöytään eh, kehystä. Ja meidän on huomioitava tässä ihan kaikki ihmiset, ympäristö, kasviterveys, eläinterveys, kokonaisuus on tässä tärkeä. Moretti. Alessandra Moretti, olkaa hyvä. Grazie, candida. Kiitos eh, puheenjohtaja. Terve että ruokailutavat ovat tärkeitä, jos halutaan estää esimerkiksi sydänsairauksia, diabetesta, tiettyjä syöpiä. Ja ongelma on myöskin lasten ylipaino monissa maissa. Muistan, että kun pyritään siihen, että kuluttajat tekevät terveitä valintoja, niin tietoa on oltava saatavilla riittävästi. Ja nimenomaan tulee lisätä kansalaisten tietoa ja ymmärrystä näistä kysymyksistä. Ja sitten kun taas tuoteselosteet ovat moneen kirjavia ja hyvin erilaisia eri jäsenmaissa, ehkäpä tällaiset yhtenäisemmät merkinnät, tuotemerkinnät voisivat olla ainakin osa ongelman ratkaisua. Ja kysyisinkin, Onko teillä suunnitteilla jotain sellaista, joka mahdollistaisi myös sen, että kansalaiset saisivat tietoa myöskin käyttämänsä tuotteen ympäristövaikutuksesta, esimerkiksi mitä rehuja on käytetty ja muuta vastaavaa. Ja sitten on katsottava myöskin, miten nämä terveyskanteisiin liittyvät seikat huomioidaan. We live it in a very paradoxical age, don't we? Aikamme on hyvin paradoksaalinen. Puhumme liha, liikalihavuudesta ja, ja samaan aikaan ruokahävikki. Yli 20 prosenttia ruoasta menee haaskuun ja yksi neljästä ei saa, Euroopassa ei saa kunnollista laadukasta ruokaa. Ja haluaisin että saisimme aikaan viiden vuoden toimintaohjelman ruokahävikin vähentämiseksi. Mainitsette eh, elintarvikkeiden merkinnän, merkinnät. Kansalaiset haluavat tätä, he haluavat eh, ravintosisältöprofiileita entistä enemmän ihmiset tutkivat aina, mitä heidän syömänsä ruoka sisältää. Muistuttaisin, että äskettäisessä äh, äh, valitusasetuksessa puhuttiin äh, terveysväittämäasetuksessa ja ongelmaksi se, että saattaa olla, että ruoka, ruoka on joltain osin hyvää, mutta toisaalta sisältää runsaasti sokeria tai suolaa tai rasvaa. Ja tämän vuoden lopussa odotamme raporttia näistä asioista ja sen jälkeen voidaan edetä. Haluaisin, että tässä olisi ja jäsenmaiden kesken ähm, yhtenäinen lähestymistapa, onko se sitten tämä Nutri-Score äh, tai joku muu, niin sitä me emme vielä tiedä. Eh, Kiitos vastauksesta. Kysyisin kuitenkin, eh, miten voitte välttää sen, että ei synny sisämarkkinavääristymätilanteita eikä harhaan johtamista, jos liian yksinkertaistettuja merkintöjä käytetään. Tällöin hän myöskin eh, syrjittäisiin erinomaisen, erinomaisen laatuisia eurooppalaisia tuotteita. Eli miten ottaa käyttöön eh, yhtenäinen eh, merkintämenettely. First of all, um, we have excellent levels of controls. Meillä on erinomaisia menettelyjä, jotka takaavat sen, että kuluttajien saama ruoka on turvallista. Sanoin jo, että odotan tämän pakkauksen kannen merkin, merkintöjen työryhmän tulosta ja sitten otan kantaa. Mutta haluaisin vielä mainita, että monet kuluttajat ja kansalaiset haluavat tai vaativat, mutta haluavat, he ovat tietoisempia siitä, että tarvitaan alkuperämerkintöjä ja jotkut jäsenvaltiot ovat edenneet tässä ja nämä seitsemän jäsenmaata, jotka tekevät niin, niin he sitten arvioivat tätä. Ja meidän pitää tätäkin tarkastella. Meidän ei pidä uudelleen kansallistaa elintarvikkeita sisämarkkinoilla. Kuluttajien pitää saada luotettavaa tietoa kun he hankkivat käyttöönsä tai käyttävät ruokaa. Kuten sanoin, näitä asioita arvioidaan ja tarkastelen kaikkia näitä tietoja ja teen sen jälkeen ehdotuksen. Vihreistä Margrethe Ouken, olkaa hyvä. Kiitos, minä olen täällä. Arvoisa komission ja sen ehdokas. Yksi eh, kansallisen terveysbudjetin riesoista on se, että lääkkeiden hinta on törkeän korkea jäsenvaltioissa. Jäsenvaltiot ovat heikossa neuvotteluasemassa avoimuuden puutteen takia. 2017 parlamentti hyväksyi valiokunta-aloitteisen mietinnön, joka käsitteli lääkkeiden saatavuutta ja siinä vedottiin avoimuutta lääkkeiden hinnoitteluun haluttiin myös tietoja siitä, kuinka paljon rahoitetaan julkisesti, kuinka paljon käytetään lobbaukseen ja minkälaisia voittoja on saatu aikaiseksi. Ikävä kyllä näihin avoimuusvaatimuksiin komissio ei ole kuitenkaan vastannut. WHO keväällä totesi, että Italia, Portugalia ja muut jäsenvaltiot ovat äh, tukeneet avoimuus päätöslauselmaa, joka vaatisi jäsenvaltiot tarjoamaan, äh, joka vaatisi äh, yrityksiä, lääkeyrityksiä äh, mm, tarjoamaan tiedot näistä asioista. Kuitenkin tätä päätöslauselmaa vesitettiin huomattavalla tavalla ja jopa oma kotimaani Tanska osallistui tähän häpeälliseen toimintaan. No sitten kysymykseen. Miten varmistaisitte sen, että lääkehintaneuvottelut jäsenvaltioissa ovat avoimet ja oikeudenmukaiset. Kiitos. First of all, let's... Palaisin tähän ongelmaan, joka nyt todellakin on ongelma ja joka vaikuttaa kansalaisten ja potilaiden elämään – koska välttämättä kaikilla ei ole varaa lääkkeisiin eikä niitä aina ole riittävästi saatavilla. Eli tulen olemaan yhteydessä eri sidosryhmiin ja jäsenmaihin tässä asiassa. Näitä jäsenmaiden hinnoittelumekanismeja on katsottava ja toisaalta, miten sitten korvausmenettelyt hoidetaan eri maissa. Teollisuudella on oikeudellinen velvoite mahdollistaa eh, saatavuus, lääkkeiden saatavuus. Ja nyt on katsottava sitten uutta strategiaa, joka eh, huomioi sekä eh, tämän lääkkeiden hinta-asian ja myöskin sitten saatavuuteen liittyvän kysymyksen. Tulen yhdessä jäsenmaiden kanssa tarkastelemaan tätä, koska hinnoittelu- ja korvausmenettelyasia asia vaikuttaa myös siihen, miten voidaan tätä rajat ylittävää valvintadirektiiviä täytäntöön panna. Eli ilman muuta tulen tässä asiassa tekemään läheistä yhteistyötä jäsenmaiden kanssa. Tämän lisäksi ymmärrän kyllä hyvin, että jäsenmailla on lääkeviraston kanssa yhdessä task force, jos olen oikein ymmärtänyt, ja ajatus on sitä kautta saada tärkeää tietoa. Ja kunhan näitä tietoja saadaan, huomioin ne myöskin päätöksiä tehdessäni. Ja tässä tehtävänantokirjeessä tuon tämän esiin selvästi, eli tämä asia ilman muuta tulee olemaan vahvasti agendalla mukana. The question was. niin, kysymys oli hyvin yksinkertainen, vastaus toki oli paljon monimutkaisempi. Tiedän, että WHOhan toimii vuotojen kautta. Tiedot olivat salaisia, mutta teillä on pääsy näihin tietoihin jäsenvaltiot, Saksa, Iso-Britannia ja Tanska kääntyivät komission puoleen, koska niillä on suuret intressit lääketeollisuuden kautta näissä asioissa. Hinnat ovat nousseet kohti pilviä ja tämä vaikuttaa sairaaloihin, henkilökuntaan, sairaanhoitajiin. Ja sitten pidätte pitkän puheen vuoron puhutte hyvin avoimuudesta, mutta nyt tämä kysymys on äh, sellainen, joka liittyy yksinkertaisiin realiteetteihin. Eli tässä haluan suoran vastauksen. I'm sorry that I complicate. Pahoittelen, jos nyt monimutkaistin esittämänne kysymystä. Ehkä en löydä yksinkertaista ratkausta, mutta joka tapauksessa avoimuus, sen tulisi olla avainsana kaikkialla. Tutustun tähän asiaan vielä lähemmin Ehkä nyt tässä vaiheessa minulla ei ole kaikkia tarvittavia tietoja, mutta palaan asiaan ja tulette sitten saamaan kattavamman vastauksen. Renew-ryhmästä Nikolai Stefanuta, olkaa hyvä. Designate, I will take you down the road that was open already by... Komission jäsenehdokas Kopac ja Auken puhui lääkepulasta – niin on pieni riski, jos on 24. listalla, että joutuu toistamaan asioita. Kesän jälkeen meillä on ollut syöpälääke eh, ja neurologisen lääkkeiden pula Puolassa. Belgiassa yle, yleisesti ottaen vaan lääkepula ja myöskin Romaniassa 2017 eh, puuttui immunoglobuliinia – ja sitten me jouduimme eh, hakemaan EUn väestönsuojelumekanismia. Mutta miten me voisimme saada politiikan toimimaan kansalaisten hyväksi? Ja tässä kysymykseni ja vielä eh, sana, jota ei mainittu täällä, nimittäin Brexit, koska se liittyy myöskin lääkkeiden saatavuuteen markkinoilla. Voitteko kertoa, Voitteko sitoutua siihen, että eh, eurooppalaisten välttämättömien lääkkeiden lista laaditaan. Sitoudutteko siihen, että eh, ilmoite, ilmoitetaan uhkaavista lääkepulatilanteista ja myöskin eh, siihen, että laaditaan hätäsuunnitelma. Mainitsitte useissa vastauksissanne markkinat ratkaisuna, mutta oletteko te interventiokomissaari vai luova kon, kon, komissaari vai tukikomissaari? Tämä status quo ei täällä olla oikea vastaus. Commissioner. Then I'll let you... ensin minusta täytyy tulla komission jäsen ja sen jälkeen sitten katsotaan, minkälainen komissaari minusta tulisi voi olla, että teidän arvionne eroaa minun arviostani. Eli te voitte sitten arvioida, jos minusta komissaari tulee, minkälainen komissaari minä olen. Mainitsin tämän työryhmän hyvin monimutkaisessa vastauksessani äsken. Lääkevirasto ja jäsenvaltiot katsoivat, että näistä lääkepulatilanteista pitäisi olla tietoa saatavilla. Meidän on tehtävä enemmän ja meidän on saatava varhaiset tiedot mahdollisesta pulatilanteesta. Olen uusi ja Brexit on toistaiseksi ollut poissa näistä keskusteluista. Se kuitenkin vaikuttaa lukuisiin jäsenvaltioihin. Huolia on. Lääkevirasto ja jäsenvaltiot ovat äh, pyrkineet lisäämään yritysten tietoisuutta. Näyttää siltä, että monet äh, keskitetysti valvotut lääkkeet äh, ovat käytössämme, ovat saatavissa, mutta sitten on myös kansallisten viranomaisten lupamenettelyssä olevia lääkkeitä, ja voi olla, että tilanne muuttuu sitten Brexitin jälkeen erityisesti kahdessa maassa. Siinä maassa, jonka itse tunnen parhaiten ja toisaalta Maltassa. Haluaisin nähdä, että kävisi niin, että ratifioitaisiin erosopimus niin, että lääkkeiden saatavuudessa ja muissa kysymyksissä olisi mahdollisimman vähän poikkeamia. Haluaisin tarttua tähän eh, työryhmään, task forceen. Eikö olisi sopivampaa pyrkiä ajattelemaan jotakin, eh, eh, että, että jokin virastotaho pyrkisi estämään tämän, että lääkkeistä tulee pulaa. Tässä kollega sanoi, että, te, että nyt Brexitistä ei puhuttaisi kliinisessä mielessä tänään. Tarkoitukseni ei ollut mainita Brexitia kliinisessä mielessä, vaan kyse on yhteisestä huolestamme. Voi olla, että se mitä ehdotatte olisi keino päästä eteenpäin, mutta vaarana on tietenkin, että toistan itseäni, mutta me tarvitsemme tietoja ennen kuin teemme päätöksiä. Työryhmä perustettiin, jotta saisimme tärkeää tietoa mahdollisesta puutetilanteesta. Haluaisin arvioida työryhmän työn tuloksia ja sitten kuulla kaikki ehdotukset, ottaa mukaan kaikki sidosryhmät, koska meidän on tartuttava tähän ongelmatilanteeseen nimittäin lääkepulaan. Se vaikuttaa kaikkiin potilaisiin Euroopassa. But not least. Sitten viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, Peter Lise, olkaa hyvä. Yeah, and... Kiitos. Olen vähän samassa tilanteessa kuin moni muukin täällä, eli asia, tärkeä asia, jonka halusin nostaa esiin, sai jo vastauksensa ja vastaus tyydyttikin minua. Mutta tässä on kyllä eroa kuin yöllä ja päivällä aamupäiväiseen kuulemistilaisuuteen. Mutta minulla on vielä muutama kysymys. Ensinnäkin mikrobilääkeresistenssistä. Tähän liittyy kaksikin haastetta. Ensinnäkin lainsäädännön täytäntöönpano, kun puhutaan eläinlääkkeistä. Parlamentti on pyrkinyt siihen, siihen että antibiootteja käytettäisiin viimeisenä vaihtoehtona kun e, ihmishoidosta puhutaan, ja käyttöä tulisi rajata niin hyvin kuin mahdollista. Ja kysyn, oletteko tähän valmiit, eli rajoittamaan käyttöä niin paljon kuin me täällä olemme toivoneet. Ja sitten toinen kysymys. E, uusia antibiootteja joka tapauksessa tarvitaan, ja totesittekin, että olette valmiit yhteistyöhön teollisuuden kanssa, mutta oletteko valmiit ajattelemaan ihan erityistä lainsäädäntöä, tällaista kepiporkkana menettelyä, jotta teollisuus on halukas sitten tuomaan markkinoille uusia lääkkeitä ja saataisiin tätä motivaatio kasvatettua myöskin vähän kepin avulla tarvittaessa. Thank you very much, Mr. Lise. And although uh, it's the Kiitos, herra Liise. Tämä on haastavimpia kysymyksiä, vaikka onkin viimeinen. Haluaisin vastata kahdessa osassa. Ensinnäkin meillä on 2018 vuoden uusi asetus, joka liittyy eläinlääketieteeseen ja eläinlääkkeisiin. Se on eh, aivan kuin kulmakivi antimikrobilääkeresistenssin suhteen. Ja tiettyjä lääkkeitä ei saa käyttää – eläinten kasvu, kasvun edistämiseen ja tiettyjä aineita täytyy säästää ihmisten käyttöön. Ja meillä on tehokas tarkastusjärjestelmä ja vierailuja jäsenmaissa. Olen maininnut teollisuuden ja innovaation. Mielestäni EUn eh, e täytyy toimia esimerkkinä tässä. Sen täytyy pyrkiä eteenpäin niin, että me saamme uusia mikrobilääkeitä potilaille. Haluaisin nähdä harvinaislääksairauksien ja lastentautien lääkkeiden ähm, säädöksen arvioinnin ennen kuin ehdotan uutta lainsäädäntöä. Toisinaan ei kyse ole siitä, että tarvitaan uutta lainsäädäntöä, vaan että täytyy panna täytäntöön olemassa olevia säädöksiä. Ja tämä harvinaisten sairauksien ja lastentautien lainsäädäntö on auttanut ja mutta meidän täytyy tutkia tarkemmin tätä ja sen jälkeen päättää, tarvitaanko lainsäädäntöä. Jatkokysymys. Monet jäsenmaat ovat sitä mieltä, että uusia antibiootteja ja innovaatioita tarvitaan, mutta eivät välttämättä ymmärrä, että tarvitaan toimijaksi Eurooppa. Mitä mieltä olette, jos mark markkinat eivät ole houkutteleva eh, teollisuudelle tuottaa näitä, eh, niin tällöin varmastikaan kansallisen tason toimet eivät riitä, vaan tarvitaan eurooppalaisia sellaisia. Ja oletteko valmiit eh, nyt vaku- pyrkimään siihen, että vakuutatte jäsenmaat tämän tärkeydestä? But in this case I will go back sanoin, että katson tulevaisuuteen, mutta nyt menen taaksepäin, koska komissio ehdotti vuonna 2017 äh, äh, toimintasuunnitelmaa antimikrobilääkkeiden suhteen ja resistenssejä vastaan. Ja no toistan itseäni, mutta on äärimmäisen tärkeää ja, ja tämä on suuri haaste. Äh, komissio mainitsee mikroantibioottiresistenssin, hormonihaitta-aineet ja niin edespäin. Ja nämä asiat ovat meillä siis nyt edessämme ja meidän täytyy tehdä niille jotain. Uskon, että meidän täytyy auttaa jäsenvaltioita ja todellakin Euroopan täytyy toimia johtajana, koska tämä Resistenssiongelma on globaali ongelma ja se vaatii globaalia toimintaa ja haluaisin, että EU toimisi tässä johtajana. Sitten teidän johtopäätöksenne. Enimmillään viiden minuutin puheenvuoron voitte käyttää, jos ette halua kaikkea aikaa käyttää, niin sekin on mahdollista. I take that as we would rather use ette kai nyt tarkoittanut, että mieluummin alle viisi minuuttia. No ei tässä nyt ehkä ihan viittä minuuttia mene. Kiitos eh, puheenjohtaja. Hyvät parlamentin jäsenet, haluan lämpimästi kiittää ajastanne, kysymyksistänne viime viikkoina varsin monet ovat minulle sanoneet, että tämä tilaisuus olisi aika hurja. No ei tämä nyt ihan mikään pikkujuttu ollut varsin haasteellinen tilaisuus, mutta oli hienoa kuitenkin nyt voida käydä tämä ensimmäinen poliittinen keskustelu tällä kansan ja toivottavasti jatkossa seuraa lisää. Olen puhunut rehellisesti ja kuten tiedät, tämä salkku on todella lähellä sydäntä, niin en varmasti olisi tässä, jos aiheena olisi joku muu asia, sellainen, johon en usko. Tämä on sellainen salkku, että se koskettaa kansalaisten jokapäiväistä elämää, heidän elinympäristöään, terveyttään, heidän ruokaansa. Ja kun One Health tai Farm to Fork eh, eh, sanoja käyttää, niin kyse ei ole mistään pelkistä sloganeista, vaan perussyystä sille, miksi täällä olen. Olen tarkalla korvalla kuunnellut teidän eh, huolianne, mikropresistentti, uudet jalostustekniikat, monet seikat ovat tärkeitä ja olen ne pyrkinyt huomioimaan. Ja avauspuheenvuorossani totesin, että nyt on kriittinen hetki. Kansalaiset todella toivovat meiltä, meiltä kaikilta eh, jonkinlaista todellista muutosta. Ja meidän on todellakin turvattava ekosysteemimme ajatellen tulevia sukupolvia. Todellakaan nyt ei ole hetki olla tekemättä yhtään mitään. Sen olemme kansalaisille ja Euroopan unionille velkaa. Olen ylpeä voidessani olla tässä nyt ja tulen tekemään parhaani kaiken sen, mitä vain voin, eh, jotta löydämme mahdollisimman hyviä ratkaisumalleja yhdessä. Mutta opittavaa ilman muuta on vielä paljon, mutta jos minut nimitetään terveysasioiden komission jäseneksi, eh, käärin hihat saman tien ja tulen tekemään rakentavaa yhteistyötä kanssanne sitten koko ajan, koska sen olemme mm, todellakin teille velkaa. Ja näihin sanoihin päätän oman osuuteni. Vielä eh, loppuun yksi lyhyt huomio. Olen sitä mieltä, että emme voi enää puhua kansanterveydestä, kasvien ja eläinten terveydestä erillisinä kysymyksinä. Sellainen vaikutelma on syntynyt ikään kuin olisivat yksittäisiä saarekkeita, mutta ei. Ne ovat kytköksissä toisiinsa ja kansalaiset toivovat meiltä konkretia. Meillä on yhteinen tavoite, tämä One Health – ja meidän on tehtävä kaikkemme, jotta kansalaiset hyötyvät toiminnastamme. Kansalaisyhteiskunnan ääntä on kuultava. Meidän on pyrittävä lisäämään myöskin tieteellistä tutkimusta ja uskon vahvasti siihen, että EU voi todellakin saada aikaan enemmänkin. Kiitos teille kaikille ja tämä viimeinen puheenvuoro jäi jopa alle kolmen puolen minuutin. Kiitos Efkaristo. Toivottavasti tarjoutuu mahdollisuus läheisempäänkin yhteistyöhön kanssanne.